cominciamo? Sì. <coughs> Buongiorno a tutti. Huomenta. Aloitamme äänestysaamun. Minun on ensin ilmoitettava se, että bulgarinkielinen tulkkaus ei ole tänä aamuna saatavana. Ja nyt sitten esityslistan ensimmäiseen kohtaan. Vuoden 2009 vastuuvapaus Euroopan unionin yleinen talousarvio Euroopan parlamentti. Ja ennen kuin siirrymme äänestämään, annan puheenvuoron esittelijälle. Herra Itälä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Äh, listat on kaikki jaettu. Ei tarvitse mennä enää yksityiskohtaan. Haluan kuitenkin tässä vaiheessa kiittää kaikkia varjoraportoijia, koska tässä on ollut erittäin hyvä yhteistyö, hyvä tahto tehdä kompromisseja ja niin on monessa tärkeässä vaikeassa asiassa löydetty. Haluaisin vain omalta kohdaltani todeta ää, kohta 65, niin omassa listassani on ää, muutosehdotuksiin 105, 106, 107 plussa ja ne piti olla miinusta, niin haluaisin korjata ne oman, listan, oman listani osalta. Mutta muuten puheenjohtaja valmis äänestyksiin. Kiitos. Grazie. Kiitos, jos kaikille sopii. Äänestämme tänään sähköisesti, joten äänestyskortti on tarpeellinen. Vuoden 2009 vastuuvapaus Euroopan parlamentille. Ja aloitamme äänestyksen tar- tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa suullinen ja alkuperäinen tarkistus tässä mukana. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten viisi tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme. Puheenjohtaja korjaa tarkistus kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. un, tema de orden. Käsittääkseni äh, kolmas tarkistus äh, on vedetty pois. Ei vaan siis, äh, aha, toisinpäin. Eli tämä, tästä äänestetään ainoastaan, jos aikaisempi hyväksyttiin. Five was adopted. Five was three No niin, näyttää siltä, että viisi hyväksyttiin, niin kolme raukeaa. Sitten kahdeksan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. toista Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Neljätoista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksikymmentä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksäntoista Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 24 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 29. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 osissa ja ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hetkinen. Aha, nyt näyttää siltä, että EPllä on yksi ylimääräinen äänestäjä. Immer Immer, Okei. Okay. <laughs> <laughs> Respinta. Hylätty. Emendamento 30. 32. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34. Pero eh, no, no es Questo... No, No, eh, questo. Ok, 35. Emendamento 35. 35 on nyt vuorossa ja äänestys alkaa, äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 nyt Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 38 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 39 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäkymmentä seuraavana. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 45. Ei, vaan 48 vuoden puheenjohtaja. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ahaa, taas yksi liikaa. Hyväksytty. 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 57 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 63 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 66. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 68. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 69. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 72. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 73. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 77 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy hyväksytty. Ja toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 78. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 79. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 81 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 83. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 84. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 85. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 86. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 88. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 89. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 90. Ja äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 91. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. 92. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 93. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 94. Äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty. 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 96. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 97. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 98. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 99. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 100. Äänestys alkaa Äänestys päättyy. Hylätty. 101. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 103. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 105. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 106. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 104. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 108. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 112. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 111. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 113. Äänestys alkaa. Ei, vaan 115. Ja nyt äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. Hylätty. 116. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 114. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 118. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 119. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Put an oral amendment to the amendment one. Suullinen tarkistus tarkistus 120, joka muuttaisi sanan into, sanan off to, ja sitten lopussa oli se tällä tavalla. Price to be discontinued after 2011, as we all heard that the preparations are... Kuten kaikki kuulimme, niin valmistelussa on ryhdytty, joten tässä pyritään tulevaisuuteen nyt mieluummin kuin menneisyyteen. Se non ci sono obiezioni, quindi votiamo. Jollei kukaan vastusta tätä, niin äänestämme Tällä tavoin muutettuna 120 siis äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 121 äänestys alkaa ja päättyy. Approvato. Hyväksytty. 122. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 123. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 124. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 126. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 125. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 5 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 128. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 127 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 129. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 131. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 130 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 132. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 133. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 134. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 135. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 136. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 137. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 138. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 139. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 140. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 143. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 141. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 144. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 145. Olkaa hyvä. President, j'aimerais bien que vous me donniez la parole après qu'on... Niin, minä 147 jälkeen minä haluaisin puhua. 147. 147. Après. Mm-hmm. Merci. Selvä. 145 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Saattaa 46 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 147 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin, olkaa hyvä. Matti. Rova Mattia. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin olla tätä suullista ähm, tarkistusta vastaan. Se on yksi asia ja sitten sen lisäksi haluaisin, että äänestäisimme äh, tarkistuksessa 150 ja ennen 148. En ymmärrä, miksi tämä järjestys on tällainen, siis 150 ennen 148. Meidän tarkistuksemme viittaa juuri näihin termeihin, joita käytetään sopimuksissa. No. No. Questa è una lista di voto che è stata preparata dal... Sihteeristö on valmistellut äänestysliston, joten uskoakseni minun täytyy edetä sen mukaisesti, paitsi sitten, jos kaikki haluavat tukea teidän ehdotustanne. Me jatkamme listan mukaan. Euh, euh, Kuitenkin minä haluaisin kysyä, että kun viitataan perussopimuksen termeihin, niin miksi siitä äänestetään vasta sen jälkeen, kun tämä 148 on äänestetty? Tämä on aivan käsittämätön asia. Siis eh, haluaisin selityksen. Niin, tällä säännössä sanotaan, että täytyy eh, ensin seitä tekstistä, mikä menee pitemmälle. Ja minusta tuntuu, että tässä tapauksessa tarkistus Rouva Shademoselta, se menee pitemmälle kuin tämä toinen. Mutta itse asiassa Olette oikeassa. Kyllä me voimme äänestää tästä jär, äänestää jälkeenkin päin, vaikka nyt tässä, kyllä te olette aivan oikeassa, että kyllä tällä tavalla voidaan sääntöjä tulkita. Joten me olemme nyt siis ottaneet huomioon teidän näkemyksenne suullisesta tarkistuksesta. Allora votiamo... Eh, Selvä. Suullinen tarkistus 6, nyt kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ja äänestys alkaa. No, no solo la prima parte, sì, sì. Niin, siis... Paragrafo 99, la votazione aperta. Äänestys alkaa kohta 99 menossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Adesso votiamo Nyt äänestämme tarkistuksesta 148 ja edelleenkin kohdassa 99 ja äänestys alkaa. No. no. Täällähän, minähän olin siis vastaan. Ei, ei, me emme äänestä ollenkaan tästä. Nyt putosi mikit päältä. No, perché no. sono 148. Prego. Olkaa hyvä, käyttäkää vaan puheenvuoro. niin, minä selostin, että 148 menee pidemmälle kuin 150 ja siksi 148 piti äänestää ensin. No, you explain. Je crois que les majorités ne changent pas de toute façon. No, enemmistö ei varmaankaan muutu tässä äänestyksessä. Voimme äänestää missä järjestyksessä tahansa. Acum câteva minute, you, you explain several minutes ago that... Selititte minuutteja sitten, että äänestetään ensin 150 ja sitten 148. No? Yes, but 150 is... Kyllä, mutta 150 on... Genau. Ob nicht, der Präsident hat mir das Wort... Uskottu tai ette, minä sain puheenvuoron puheenjohtajalla viime äänestys, niin se oli 147. Ja sitten minun äänestyslistassani lukee, että meillä on kohta kohdalta äänestyskohdasta 99. Toivoisin, että tämä jäisi pois. No me äänestimme, mutta tulosta ei julkistettu. Eli voimmeko saada nyt tiedon siitä, miten tässä äänestyksessä kävi? Minä haluaisin mielen tietää, miten siinä meni. Ah, genau, also ja, genau. Wir haben ja immer, Herr Präsident, das ist... Hyvä puheenjohtaja, minä haluaisin vain muistuttaa siitä, että eh, tämä Strasbourgin kysymys on aihe nostaa puolueet toisiaan vastaan. Meidän täytyy saada siitä joku tulos. Allora, abbiamo già votato. Me äänestimme jo kohdasta 99 ja äänestyksen tulos oli puolesta, eli siis se hyväksyttiin. Näin jo aikaisemmin totesin, kohta 99 nyt oli menossa tarkistus 148. Halusin vain sen ta- tarkan tuloksen, että miten monta oli vastaan ja miten monta puolesta. Lo ripetiamo. Lo ripetiamo il voto. Allora ripetiamo. No otetaan uusiksi sitten kohta 99. Ma l'avete segnato il voto? il Qual era il voto? Eh, qual era? il Presidente che decide. Allora scusate, io chiedo alla segreteria se hanno perché... Niin tiedätte, ehm, meidän on vielä tarkistettava, koska äänestyksen tulos häviää näytöltä. Ja, 27, 18. Allora. 18 Allora. 17, allora vi dico la votazione. No niin, äänestyksen tulos kohta 99 oli 27 ääntä, 18 puolesta, 9 vasta eikä tyhjä ääniä. Tämä on äänestyksen tuloskohdasta 99. Ja nyt on päätettävä äänestämmekö me nyt ensin 148 vai 150 tarkistuksesta. Ja tämä oli nyt epäselvä kohta. Puheenjohtaja, haluan, että me pitäydymme listassa, jolle ei ole mitään juridista välttämätöntä syytä, niin me pysymme listassa eikä sotketa nyt näitä asioita. Äänestetään ja plussat ja miinukset näkyy taululla. Io, io personalmente... Itse henkilökohtaisesti yleisesti olen sitä mieltä, että äänestysistä ei pidä muuttaa, joten 148 tarkistus on seuraavana vuorossa. Oui, monsieur le président, quel que soit l'ordre. Niin, mikä tahansa järjestys tässä otetaankin 148-150, niin me olemme sitä mieltä, aivan kuten sihteeristökin, että siinä tapauksessa, että seurataan eh, tätä listaa, eli 148 ensin, niin mikä tahansa tämä järjestys onkaan, niin kummastakin äänestetään. Va bene, allora vot... Kyllä, selvä. 148 ja äänestys alkaa. La votazione chiusa. Äänestys päättyy. Approvato. Hyväksytty. Emendamento 150. 150. La votazione aperta. Äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Respinto. Hylätty. Emendamento 105. 151. La votazione è aperta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 152. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 153. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 154. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 155. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 156. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 157. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 159. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 160. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 161. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus 7, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Ja lopullinen äänestys nyt päätöslauselmaesityksestä näin muutettuna puolesta. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä. Ja onnittelut esittelijälle tehdystä työstä. Allora. Allora. Así es. Abbiamo adesso eh, il discarico. Seuraavaksi meillä on vuorossa vastuvapauden myöntäminen muille toimielimille, joissa esittelijänä on Herra Livellini. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ainoastaan sen verran, että haluaisin esittää kiitokset kollegoille tehdystä työstä. Asiat olivat vaikeita ja työ eteni mukavasti. Ei sen kummempaa. Kiitokset kaikille. Hyvä. Jos kaikki ovat valmiina, voimme jatkaa. Ja meillä on muodossa vastuuvapauden myöntäminen neuvostolle vuodelta 2008. Tarkistus yksi ensimmäisenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestyspäätöksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten lopullinen päätösehdotus ja siitä nyt lopullinen äänestys, siis äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty. caso. Sorry? Claro. Hay que votar. eh, qua, finito. Emendamenti. Ok. Passiamo adesso a votare le mozioni per... Nyt siirrymme äänestämään päätöslausumaesityksestä. Ja ensin tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Yhdeksän. kahdessa osassa ensimmäinen osa ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. ja päättyy hyväksytty. Kompromissi yksi kohtaan kahdeksan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14. Tar- tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Rova Ajusa. Niin halusin vain sanoa sen verran, että vedän pois tarkistukseni 16 ja pidän parempana esittelijän omaa tarkistusta 17. Selvä. 17. Nyt vuorossa äänestys alkaa. Chusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kahdeksan sullinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistukset 23-33 näistä. Kokonaisäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21. Äänestys alkaa. Ei, vaan 22. Ja äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 30. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Rova Ajuso. Puheenjohtaja, halusin ehdottaa Rova Makovoille äh, äänestystä kahdessa osassa. Eli toisin sanoen ensimmäinen osa äänestätteisin ensiksi ja sen jälkeen siihen asti, missä lukee unionin tasolle. Ja sen jälkeen loppu, kun tämän tilanteen ottaa huomioon ja niin poispäin me äänestäisimme tätä vastaan ja käsittääkseni herra Odikin oli äänestämässä tätä vastaan tätä Strasbourgin kohtaa. Uudemman kerran. 34 äh, kahdessa osassa vastustaako joku tällaista järjestelyä? Ei. No niin, ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se oli Approvato. Hyväksytty. Ja sitten toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Abbiamo adesso il voto della mozione. Ja nyt näin muotoitusta tuosta päätöslauselmaesityksestä äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Presidente. Puheenjohtaja, haluaisin sanoa julkisesti tässä yhteydessä, tässä on nimittäin tapahtunut tahaton virhe. Minä puhun suullisesta tarkistuksesta, jota ei edes ole äänestyslistalla. Käsittääkseni se oli Rova Kreslen suullinen tarkistus, johon ei enää palattu. Halusin tässä nyt todeta vielä, että siinä yhteydessä, kun puhuttiin omasta tarkistuksesta, niin 17, niin te puhutte jostakin suullisesta tarkistuksesta, jota ei ole mukana listalla. Siis minä vastustan suullista tarkistusta. Ormai abbiamo votato. Paragrafo 8, emendamento orale. No siitä jo äänestettiin. No, lo ah, entiendo, ah, pero quiero que quede claro que... Niin, niin, halusin vaan, että se tulee nyt kaikille selväksi. Haluan, että tämä merkitään ylös. Oma kantani asiaa siis. Selvä. No, but we didn't vote. Uh, yes, we voted. No. Diamo sì, but, but unconsciously. No niin, tämä kirjata. It was not there. And I'm against that. I want to be very clear that in acta I'm against that. Siis pöytäkirjoihin pitää laittaa selvästi, että minä vastustin sitä äänestystä. Yeah. È stata, Sorry? No, no, yeah, but I want to, to, to say... Kyllä, mutta haluan sanoa avoimesti, että pöytäkirjaan tulee, että listassa oli virhe ja halusin. Tämä oli hyvin selvästi eh, jo esitetty, joten näin asia kirjataan pöytäkirjaan ja nyt mennään eteenpäin. Ähm, ja, ich möchte das nochmal unterstützen, was, was äh, minä haluaisin tukea sitä, mitä kollegat sanoivat. Minä en ole antanut mitään signaaleja vielä ryhmällemme, koska mitä tulee näihin tarkistuksiin, jotka olivat eh, listalla. E, me olimme SDssä itse asiassa tätä suullista tarkistusta vastaan. Selvä. Tämäkin kirjataan. Tämä herra Geijerin huomio. Ja nyt sitten vielä tästä päätöslauselmasta näin muutettuna loppuäänestys ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä saatiin näin loppuun. Tämä kohti siis, kohta, joka koski neuvostoa. Passiamo adesso. Nyt siirrymme eteenpäin seuraavaan äänestykseen. Tuomioistuin, vastuvapaus 2008, sanoi puheenjohtaja, kai, ne, kai kyseessä on kuitenkin 2009. Eli ensin päätösehdotus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslauselmasta. Vielä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Passiamo adesso. Siirrytään eteenpäin. Vastuuvapaus 2009 tilintarkastustuomioistuimelle. Ja ensin päätös ehdotuksesta äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sen jälkeen siirrymme äänestämään tarkistuksista. Ensimmäisenä yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kakkonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt näin muutettuna koko päätöslausuman esityksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja vielä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja eteenpäin vastuuvapaus 2009 ja nyt vuorossa talous- ja sosiaalikomitea. Tarkistus 1 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tähän liittyy suullinen tarkistus, ja jos mahdollista, niin lukisin sen. Käykö tämä? Se kuuluu seuraavalla tavalla. On sitä mieltä, että järkeisyistä pitäisi siirtää budjetin äh, vastuvapauden äh, myöntäminen eteenpäin, jotta saataisiin lisäselvityksiä Olafilta. Se on osservazioni. Jos kukaan ei vastusta tätä, niin äh, voimme äänestää nyt tästä esittelijä Liinin suullisesta tarkistuksesta. Uudemman kerran vielä, olkaa hyvä. On sitä mieltä, että on järkeä siirtää äh, <clears throat> talousarvion äh, vastuuvapauden myöntäminen eteenpäin, jotta Olafin tutkimuksista saadaan lisää tietoa. Ci sono obiezioni? Ci sono obiezioni? Vastustaako joku tätä? Quindi possiamo... Ei. No niin, nyt äänestämme tästä herra Ribelini esittämästä suullisesta tarkistuksesta ja äänestys alkaa. L'emendamento orale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 Prego. Olkaa hyvä. Was ist gerade passiert? Also mit... Mitä tapahtui? 12 äänin annettiin vastuusvapaus ja Rova Senderin tarkistus on jo osittain tässä mukana tässä esittelijän versiossa. Tämähän on sellaista, että tämä teknistä työtä. Tässä nyt ei ole mitään ristiriitaista, eli siinä mielessä onni on ollut myötä. Sanoitte siis, että tarkistuksessa kaksi, jonka on valmistellut Roja Ajala Sender, tämä suullisen tarkistuksen sisältö olisi jo mukana, näinkö tarkoititte? Eli että äänestettäisiin tarkistuksesta kaksi, jos oikein ymmärsin. Okei. Okay sarebbe ricompreso nella seconda... Eli itse asiassa se siis sisältyisi tarkistuksen kaksi toisen osaan. Minun suullinen tarkistukseni syventää ja selkeyttää asiaa, joten toisin sanoen se on ainoastaan avuksi keskustelulle. Se vahvistaa sen, mitä tarkistuksessa yksi nimenomaan juuri todetaan. Se vain selkeyttää sitä enemmän tarkist, tuleeko tämä siis kakkosen lisäyksenä? Ajala. Ei vaan Rova Ajala ykköstarkistuksen toisen osan. Emendamento uno, che è stato approvato. Tarkistus yksi, joka hyväksyttiin, siis Rova Ajalan tarkistus, niin minun tarkistukseni, josta äänestimme, on ikään kuin ykköstä syventävä tarkistus. Presidente, noi abbiamo approvato... Noi... Puheenjohtaja, me hyväksyimme tarkistuksen yksi. Me äänestimme tarkistuksesta yksi ja sen jälkeen päätöslauselmasta. Eli päätöslauselmasta äänestettiin jo. Ja e adesso bisogna passare agli emendamenti. Ja nyt siirrytään tarkistuksen kaksi jonka Rova Ajala on esittänyt. Presidente, el mio... Puheenjohtaja, minun tarkistukseni kaksi ei ole enää järkevä, koska meidän on äänestettävä tarkistuksesta 9a, joka on suullisen tarkistuksen toinen osa. Ja se vahvistaisi sen ajatuksen, joka on tämänhetkisessä tarkistuksessa kaksi, joka kuitenkin ikään kuin vanhenee, se ei enää ole järkevä. Nyt järkevämpi, järkevämpi kohta on kohta 9a. Minä jo aluksi sanoin tämän. Meidän on nyt hyväksyttävä tarkistus. En tiedä mikä numero se tällä listalla oli, mutta minun tarkistukseni toinen osa kuitenkin. Mi sembra eh, chiaro. No, tämä vaikuttaa aika selvältä. Me äänestimme jo tarkistuksesta yksi ja päätöslauselmasta ja nyt Rova Ajalaisella sanoi, ettei hänen tarkistuksensa enää ole järkevä. Siis ensimmäinen osa suullisesta tarkistuksesta, vaan toinen osa. Nyt sitten äänestämme. Yes.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 go through the resolution step by step. Yes, because but we only have we one start vote. to vote here. Yes, okay. we start with amendment yes. with, uh, with amendment to first part and second part. Okay. Questo dobbiamo sì, Ah, ho capito. Questo. In the, in the Va bene. Questo dobbiamo votare adesso. Eh, Due. Sì. sì. Okay. Allora adesso dobbiamo Nyt meidän on äänestettävä tarkistuksesta kaksi. Rova Ajala Senterin tarkistus kaksi Ensimmäinen ja toinen osa. Ensimmäinen osa tarkistuksesta kaksi. Rova Ajala Sentertöltä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Tarkistus kaksi siis menossa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. lista lista eh, Ja nyt suullinen tarkistus C. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus. E. I, sanoi puheenjohtaja, äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty. Sitten E, suullinen tarkistus E. Äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty. F, suullinen tarkistus F, äänestys alkaa, Äänestys päättyy. Hyväksytty. G. Suullinen tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Suullinen tarkistus 1. Ei vaan I. Korja puheenjohtaja I. Siis tarkistus alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja suullinen tarkistus J. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt päätöslauselma näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. Selvä. Tuli selväksi. Joten voimme siirtyä eteenpäin. Vastuuvapaus 2009 alueiden komitealle. Ja ensin päätös ehdotuksesta äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt päätöslausumasta näin muutettuna äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraava äänestys. Euroopan oikeusasiamies vastuvapaus 2009. Päätösehdotusäänestys ensimmäisen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi päätöslauselmasta loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja vastuuvapaus 2009, Euroopan tietosuojavaltuutettu. Ensimmäisenä päätösehdotuksesta äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja loppuäänestys päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitokset vielä herra Rivellinille tehdystä työstä. Passiamo adesso nyt siirrymme eteenpäin esityslistalla. Erityiskertomus tilintarkastustuomioistuimesta EUn kehitysapu perusopetukseen Sahara eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa. Annamme puheenvuoron ensin esittelijälle Eras Tais. Voorzitter, ik stel voor dat we eerst het woord geven aan de rekenkamer, want... Kiitoksia. Ehdotan, että annetaan ensin tilintarkastustuomioistuimelle puheenvuoro koska se vastaa tästä hienosta raportista. Ja haluaisin, että heillä on mahdollisuus tehdä yhteenvetoa löytöksistä ennen kuin minä puhun. Porto. Kyllä, se sopii hyvin. Eli herra Kiinstö, tilintarkastustuomioistuimen edustaja, olkaa hyvä. Mr. Chairman, honorable members of the committee, ladies. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Aivan aluksi minä haluaisin kiittää siitä, että minulla on nyt mahdollisuus esitellä tätä tilintarkastustuomioistuimen eh, kertomusta täällä. Ja minä haluaisin myöskin herra Stasia kiittää hänen hyvästä työstään, jota hän on tämän työasiakirjan eteen tehnyt. Eh, koulutuksen laatu on hyvin tärkeä ase, kun taistelemme köyhyyttä vastaan. Ja tämä tarkoittaa eh, tätä EFA Education for All ja myöskin vuosituhannen tavoitteet ovat tässä mukana. EU on osallistunut molempiin näihin tavoitteisiin ja tällä tavalla pyritään köyhien lasten perusopetus eh, takaamaan sillä tavalla, että erot eh, koulutuksessa poistuisivat ja että koulutuksen eh, tasi, taso nousisi. Tällä tavalla tilintarkastustuomio asiaa tarkasteli. Vaikuttaako EUn avu, apu positiivisesti Toiseksi, onko komissio hyvin hallinnoinut tätä tehtäväänsä? Me keskityimme tiettyihin maihin Etelä-Aasiassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa eri sellaisille alueille, joissa koulutusongelmat ovat suuria. Ennen kuin katsomme näitä muita asioita, niin on hyvä todeta, että koulutuksissa on kysymyksessä kansalliset ohjelmat, joissa kumppanihallitukset toimivat. Ja EUn kontribuutio on vain osa tätä kokonaisuutta, eikä komissio ole tästä toimivaltainen tästä koko toiminnasta. Täytyy olla selkeitä ja realistisia indikaattoreita ja käydä myöskin näiden hallitusten kanssa tehokasta vuoropuhelua ja tämä tietenkin vaikuttaa kaikkeen kehitystoimintaan, jota harjoitetaan. On hyvä muistaa tämä, kun me katsomme näitä tuloksia, joita tästä on syntynyt. Meillä on eh, sektoribudjettitukea ja 45 prosenttia tavoitteista on saavutettu eh, ja 30 prosentilla on saavutettu edistystä. Monissa tapauksissa mm, tuloksia näkyi, mutta kuitenkin oli kysymyksessä hyvin pienet toimet tällä sektorikohtaisella tuella. Perusopetus kaikille lapsille pyrittiin takaamaan, mutta edistyminen on hidasta ja EFA ja MDG-tavoitteiden saavuttaminen ei ole vielä varmaa. Tämä koskee koko perusopetusta ja täytyy todeta, että köyhimmissä maissa nämä tavoitteetkaan eivät edes ole realistisia. Miten se sukupuolten tasa-arvoon tulee? EU on tukenut myönteisiä hankkeita, mutta kuitenkin hyvin paljon epätasa-arvoa on havaittavissa alueellisesti ja sosiaalisesti. Kun koulutuksen tasoa parannetaan, niin se on edelleen suuri haaste, vaikkakin parantumista on, kehitystä on tapahtunut. Kun MDG2 on priorisoitu, niin silloin huomio siirtyi pois muista asioista. Ainoastaan osittaisia onnistumisia on saavutettu, mutta ei kuitenkaan voida syyttää kaikista puutteista pelkästään EU-komissiota. Kuitenkin havaitsimme komission ohjelmissa myös joitakin heikkouksia myöskin täytäntöön puolella, mikä on vaikuttanut tulosten saavuttamattomuuteen. Nämä ovat mukana raportissa ja olemme antaneet myöskin suosituksemme. Komission pitäisi katsoa hyvin laajoja kokonaisuuksia silloin, kun on kysymys muiden tahojen kuin kansallisten tahojen avustuksesta kouluopetuksessa. Pitäisi olla tehokkaampi budjettituen myötä Ja jos ainoastaan hallitusten budjetin kautta annetaan apua, niin täytyisi e, katsoa, että asiantuntemus myöskin kehittyy koulutuksen alalla. Pitäisi olla enemmän indikaattoreita e, laadun puolella ja pitäisi myöskin muiden avunantajien kanssa tehdä tiiviimpää yhteistyötä. Tässä erityisraportin pääpiirteet ja sitten vielä lopuksi haluaisin kiittää komissiota tästä erittäin rakentavasta yhteistyöstä. Kiitoksia. Grazie lei. Prego, Kiitoksia kovasti. Sitten olkaa hyvä herra Staas. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta jälleen erinomaisesta mietinnöstä, kuten jo sanoin. Tämä erityiskertomus käsittelee myös budjettituki kysymystä ja talousarviotuki on hyvin ajankohtainen asia tällä hetkellä. Ei pelkästään siksi, että me tässä valiokunnassa olemme käsitelleet tarkasti asiaa EDFn vastuuvapausasiassa, mutta komissio on myös julkaissut vihreän kirjan talousarviotuesta – Ja ensi viikolla äänestetään tästä asiasta täällä, joten erityiskertomus on hyvin ajankohtainen ja hyödyllinen. Se on hyvin tasapainoinen raportti. Se ottaa esille puutteet, mutta se ottaa esille myös positiiviset tulokset, jotka on saavutettu. Se esittelee luvut 45 prosenttia indikaattoreista on saavutettu ja komissio on kertonut meille, että sen lisäksi 30 prosentissa tapauksia on saatu merkittävää edistystä aikaan. Joten voin tukea suosituksia ja johtopäätöksiä tilintarkastustuomioistuimelta, mutta ei voida sähtyä tähän. Täytyy tehdä jotain raportille, siitä voidaan oppia paljon. Koska tiedämme, että koulutus on olennainen asia. Se on olennaista kehityksen kannalta. Ja kaikki investoinnit, joita tehdään koulutukseen, täytyy käyttää parhaalla mahdollisella tavalla ja todellakin saada yhteys ihmisiin sitä kautta. Nyt kun katsotaan suosituksia niin työasiakirjassa, niin olen pyytänyt komissiota antamaan meille maakohtaisen arvion niistä summista, jotka on käytetty ja siitä tavasta, jolla ne on käytetty. Koska mielestäni olisi hyvä pystyä keskittämään keskustelua tällä tavalla ja ehkäpä päästä syvemmällisempään käsittelyyn raportista. Jälleen kerran tilintarkastustuomioistuimen raportissa tulee esille se, että edustustoissa puuttuu pätevää työvoimaa. Tiedän, että ajat ovat tiukat, budjetit ovat tiukat ja henkilökunnan täytyy tehdä paljon työtä. Ja olemme kuulleet kritiikkiä sitä kohtaa myös tässä valiokunnassa. Mutta toisaalta, enkä halua, halua maalata liian synkkää kuvaa, mutta tiedämme, että koulutus on erityisen tärkeää satojen tuhansien lapsien tulevaisuuden kannalta kehitysmaissa. Ja sitten jos nähdään, että komission edustustossa näissä maissa on hyvin usein liian vähän ihmisiä, joilla on hyvä pätevyys valvomaan työtä tällä alueella, niin eihän se ole hyvä asia. Joten täytyy asia ajatella todellakin pragmaattisesti ja käydä konsultointeja tästä asiasta, asiasta vastaavien valiokuntien kanssa, ulkoasioiden valiokunta, kehitysyhteistyövaliokunta ja oma valiokuntamme ja myöskin budjettivaliokunta – täytyy ottaa mukaan, että voidaan katsoa, että mitä tämmölle asialle voidaan tehdä. Ja ongelmahan on siis pätevän työvoiman puute edustustoissa. Ja viides suositukseni käsittelee yksityiskohtaisempia asioita, koska täytyy varmistaa, että tämä raportti ei pelkästään joudu öömappiin, että sitä katsottaisiin vain seuraavassa vastuuvapausmenettelyssä. Tässä täytyy olla systemaattisia jatkotoimia. Neljä erityistä asiaa ottaisin esille. Koulutuksen laatu. Se on yksi asia, joka on otettu erityisesti tässä esille. Meillä on työasiakirja vuodelta 2010 parempaa ja parempilaatuista koulutusta ähm, kehitysmaissa komissio on sen julkaissut ja sitä käytetään edustustoissa arvioimaan koulutuksen laatua. Mutta haluaisin vain kysyä komissiolta, että onko muita toimia, onko muita aloitteita, joita pitäisi kehittää, jotta voitaisiin valvoa ja parantaa koulutuksen laatua. Ja toinen pointti petoksista. Raportti tekee selväksi, että joissakin maissa on todellisia petostapauksia ja huonon hallinnoinnin tapauksia – Jossakin puhuttiin esimerkiksi aaveopettajista, jotka ovat olemassa vain paperilla. Eivätkä tällaiset opettajat voi siis opettaa oppitunteja. Haluaisin kysyä komissiolta, että minkälaisia ajatuksia kehittelette tämän ongelman ratkaisemiseen. Kolmanneksi, Jotta ohjelmat voitaisiin toteuttaa menestyksekkäästi, tarvitaan raportteja ja arviointia. Joissakin maissa näitä raportteja ei ole käytettävissä, joten haluaisin kysyä, että mitä asiantilan parantamiseksi on, aiotaan tehdä. Ja sitten lopuksi. Tyttöjen osallistuminen on hyvin äh, aiheuttaa pettymyksen tässä. Ja raportista voi lukea, että tällä ei ole tekemistä koulutusjärjestelmän kanssa sinänsä, vaan, sen kanssa, vaan asioiden kanssa, jotka eivät liitty välttämättä suoraan koulutukseen, nimittäin saniteettitilat ja muu infrastruktuuri. Eli haluaisin kysyä tästäkin komissiolta, että minkälaisia ajatuksia tässä kehitellään, että, että voitaisiin tarttua tähän tilanteeseen, koska on erityisen tärkeää, että tytöt pääsisivät myöskin saamaan peruskoulutusta kehitysmaissa hyvin usein naiset hyötyvät hyvästä koulutuksesta, heistä tulee vahvoja johtajia ja he todellakin ohjaavat kehitystä yhteisöissään ja alueillaan. Tässä kysymykseni komissiolle. Näen, että komissio on nyt valmis antamaan vastauksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja minä en aio nyt toistaa sitä kaikkea, mitä täällä on sanottu. Me vain onnittelemme tilintarkastustuomioistuinta tästä kertomuksesta ja samoin myös esittelijä omastaan. Minä uskon, että kaikki nämä tulokset, jotka on saavutettu, niin eh, ei nyt, emme voi olla tyytyväisiä kuitenkaan, mutta nämä ovat aika, aika eh, oleellisia. 70 prosenttia tavoitteista kuitenkin saavutettiin osittain tai kokonaan. Tätä asiaa hän äskenkin korostettiin ja se on syytä toistaa, mikä on siis se, että me olemme tässä tukena kumppanimaidemme hankkeissa, jotka tähtäävät koulutuksen ja muiden sektoripolitiikan toteuttamiseen. Meidän valtuuskuntiemme täytyy kuitenkin toimia ja on tärkeää, että meillä on mahdollisuus analysoida – erittäin tarkasti sitä politiikkaa, mitä noudatetaan ja minkälaisia visioita maalla on eri indikaattoreiden myötä tässä koulutusasiassa. Tarvitsemme tuloksiin indikaattoreita, tarvitsemme myöskin laatuun indikaattoreita ja meidän täytyy myös erityisesti laatua miettiä, koska tällä tavallahan me saamme eh, maan tilanteen kehittymään. Meidän täytyy miettiä, että missä, miten oppilaat, kun he koulusta tulevat, mihin he pystyvät sen jälkeen. Onko esimerkiksi mahdollisuus mennä oppisopimukseen? Meidän täytyisi katsoa indikaattoreita oppisopimusten osalta ja näin edelleen. Laatu ei myöskään riipu pelkästään siitä, kuinka paljon opettajia on sektorilla, vaan se riippuu aivan kuten te sanoitte, siitä, että koulu on tällainen vakituinen, vakinainen koulu. Sitten voidaankin kysyä kysymys, että miksi opettajat eivät ole koulussa, miksi niin paljon ollaan poissa paikalta. Onko, onko jotakin muita työpaikkoja, joista he saavat paremmin rahaa ja, ja tekevät kahta työtä. Mutta meidän eh, täytyy kuitenkin katsoa tiettyjä maita. Esimerkiksi Nigeriassa on opettajia, jotka eivät ole koulussa kahden viikon ajan, koska he hakevat muualta rahaa. Me tarvitsemme hyvin luovia ratkaisuja siihen, kuinka kouluttajille, opettajille voidaan tarpeeksi maksaa. Minä en tunne kaikkia teknisiä asioita, mutta hyvin kiinnostavia tapoja on edetä. Opettajien pätevyys. No me puhumme poissaoloista juuri, mutta haluaisin aika kiinnostavan esimerkin teille kertoa. Se on Madagaskarista. Madagaskar kartoitti käytännössä kaikki, kaikki nämä haamuopettajat – ja antoi näille, mm, tai siis poisti eh, nämä palkkalistoilta. Ja vaikka näin tehtiin, niin kuitenkin budjetista he saavat korvauksia tämän mappingin, eh, mappingista huolimatta. Sen kesti kolme vuotta. Eli siis hyviä menettelyjä on olemassa. Tällä tavalla hallitus voi toimia ponnekkaasti ja kaikki toimijat, ne saavat sitten samanlaisen kohtelun. Tässä tulee toinen kysymys mieleen, joka liittyy hallinnointiin. Meille on tärkeää se, että hallinnointi ja hankkeiden johto on paikallista. Hyvin monia hankkeita tässä on tehtykin tämän eteen. Kansalaisyhteiskunta, parlamentit ovat toimineet, tilintarkastusvirastot, paikalliset sellaiset voivat seurata, kuinka varoja hallinnoidaan kussakin maassa ja kullakin sektorilla. Tällä tavalla tämä budjettituki, jota me annamme, tulisi paremmin monitoroiduksi ja sillä tavalla sillä olisi paljon enemmän vaikutusta tässä yhteydessä. Sitten puhuttiin tyttöjen koulunkäynnistä. Te tiedätte aivan hyvin, että meille sukupuolin näkökulman täytyy ehdottomasti olla kaikessa politiikassa mukana. Haluaisin vielä sanoa, että se, että tytöt tulevat kouluun Äh, se riippuu hyvin paljon kulttuurikontekstista. Mm, saattaa olla myös terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä. Mutta voi olla myös kysymys siitä, että pitää olla äh, naispuolisia opettajia koulussa. Tällä tavalla tytöt olisivat kiinnostuneita tulemaan kouluun. Ja mitä tämä sitten tarkoittaisi? Se tarkoittaa sitä, että täytyy kannustaa naisia myöskin toisen asteen koulutukseen, ei pelkästään ensimmäiseen asteen, koska tällä tavalla heistä voisi tulla opettajia. Se olisi hyvin myönteistä naisten ja tyttöjen koulunkäynnin kannalta. Sitten kun koulut ovat kaukana ja matkalla saattaa tapahtua väkiä, väkivallan tekoja, niin nämäkin asiat pitää ottaa huomioon. No niin, mihin tässä nyt tähtään? Siihen, että pitäisi analysoida eri tekijöitä, jotka vaikuttavat tyttöjen koulunkäynnin määrään, e, miksi opettajat ovat poissa työstään ja kaikki tämä pitäisi tehdä maakohtaisesti. Tässä on nyt työtä meille. Meidän pitäisi katsoa tätä menettelytapaa opasta Project Cycle Management nimeltään. Ja hyvin tarkkaan pitäisi katsoa kaikkia näitä indikaattoreita, miten ne indikaattoreista voidaan päästä sopuun, koska nehän ovat maakohtaisia. Sitten sektorikohtaista vuoropuhelua pitäisi käydä kunkin maan kanssa. Tässähän on kansallisesta toiminnasta kysymys, mutta valtuuskunnat voisivat olla mukana miettimässä, minkälaisia indikaattoreita käytetään. Sitten lukuihin. Te halusitte lisätietoa numeroina tässä maakohtaisessa kertomuksessa, jonka tilintarkastustuomioistuin on tehnyt, niin siinä on, on luvut mukana. Ja me annamme nämä kyllä käyttöön. Maakohtaiset raportit antavat tarkempaa numerotietoa. Sitten viimeinen kohta on pätevä henkilökunta. Toivon, että komissio nyt on saanut näkemyksen henkilökunnan tilanteesta. Meillä on tammikuun alusta viime vuonna ollut tällainen mm, hanke, jossa olemme tarkastelleet henkilökuntaa ja tarkoituksenamme on juuri se, että saamme lisää tasapainoa näihin valtuuskuntien mm, henkilökunnan rakenteeseen sillä tavalla, että maita voidaan tukea. Emmekä puhu pelkästään määrällisestä tasapainosta, vaan myöskin siitä, että minkälaista asiantuntemusta on olemassa, jotta kunkin maan kohdalle saadaan parhaat, parhaiten mahdolliset, parhaat mahdolliset asiantuntijat. Asia on hyvin tärkeä meille, se on hyvin tärkeää myöskin parlamentille ja siitä syystä minä olen iloinen tästä yhteistyöstä. Grazie. Apriamo la Kiitos. Ja nyt sitten aloitamme keskustelun, herra Odi. President. Puheenjohtaja, kiitos. Omasta puolestani haluan kiittää esittelijää hänen tekemästä mietinnöstä ja kaikista siitä, mitä se sisältää. Nyt kun tarkastellaan sitä, millä tavalla veron maksajien rahoja käytetään, on hyvä pitää mielessä tiettyjä seikkoja. Tässä on puhuttu kokonaisvaltaisen tilin tarkastuksen laatimisesta kolmella tasolla. Euroopan Euroopan tasolla ja paikallisella tasolla ja niin edelleen, diplomatia ja sotilasmenot on otettu tähän mukaan tarkastelun kohteeksi. Nyt kun kuitenkin asiaa tarkastellaan 17 miljardin kannalta ja Euroopan unionin lisätulo, lisäpanostus, kuten myöskin maakohtainen panostus. Tämä tarkoittaa tosiaan sitä, että varat ovat varsin moninaiset. Nyt mietinkin sitä, onko meillä mahdollisuus yhdessä yhteistyössä Euroopan unionin jäsenmaiden kanssa ja 27 tilintarkastusinstanssin kanssa tehdä yleinen tarkastus, jotta saadaan selvä kuva siitä, mikä on julkinen osuus, Euroopan unionin osuus kokonaisuudesta, mikä on siis jakauma Euroopan unionin jäsenmaat kontra EU, jotta saataisiin yleisnäkymys. Ja sitten toinen äh, asia, joka liittyy Euroopan unionin, en löytänyt sitä mietinnästä. Onko jonkunlaista Euroopan unionin lisäarvoa löydettävissä, äh, kun pohdiskellaan koko toimintaa? Itse vastaan seitsemännen äh, tutkimusohjelman arvioinnista ja, ja siltä kannalta mielestäni olisi tärkeää miettiä myöskin sitä, onko jotain eurooppalaista li, lisäarvoa saatavissa tämän kautta. Rova Gressle. Kiitos, pitäisin hyvänä tätä raporttia. Siinä on tieto, jota meillä ei tähän mennessä vielä ollut, ja maailma menee eteenpäin, ja menee kuitenkin oikeaan suuntaan vaikka hitaasti. Juuri koulutuksessa Haluaisin kysyä, että onko meillä käsitystä siitä, miten paljon opettajia, miten monen opettajan toimi rahoitetaan tästä ja miten se käytännössä tapahtuu, jos ei ole pankkitiliä. Sitten tämä talousarviotuki parempi, että opettajat sen saisivat kuin jotkut neuvonantajat, jotka lopussa eivät saa mitään parempia tuloksia aikaan. Joten haluaisin kyllä sanoa, että tuki epäoikeudella tavalla oikeastaan jaetaan, koska ei meillä oikeastaan ole parempaa vaihtoehtoa. Vaihtoehto, joka meillä on, niin sehän on yhtä kyseenalainen. Tietäisin kernaasti, että saisinko vähän enemmän tietoa tästä talousarviotuesta. Grazie. Kollega Jala. Kiitos, että Rova Jala Sender. Puheenjohtaja, samalla äh, linjoilla kuin Rova Kreslekin äh, puhui sen asiasta puhuttiin myöskin eilen, kun yleisesti puhuttiin budjettiongelmissa, joskaan en itse välttämättä ollut samalla linjoilla jäsenmaiden äh, toiminnasta suhteessa kolmansiin maihin, mutta tämähän on kehityskysymyksiin liittyvä aihe. Haluaisinkin nyt kysyä komissiolta asiaa. Ymmärrän, että budjettituki kysymyksiä nimenomaan koulutusasioissa on tultu jäsenmaiden toiminnan seurauksena. Ja tämä on keskeinen kysymys, kun budjettia tarkastelee mutta jollakin tavoin tällainen myönteinen seikka, eli se, että talousarvio lopultakin toimii hyvin, niin kuitenkin tulokset ovat puutteellisia ja sen huomaa yhä useammin, kun tilintarkastustuomioistuimen kanssa asiaa käsitellään. Hekin ovat sen panneet merkille. Nyt tulosten arviointi. Eli kyse ei ole siitä, että ainoastaan budjetin puitteissa kustannukset toteutuvat oikein. Haluaisin myöskin kysyä sitä, ollaanko asiaa tarkasteltu kansalaisten kannalta. Ja, ja nyt kun käsittelemme esimerkiksi Sahara eteläpuolista Afrikkaa ja, ja muita alueita. Haluaisin kysyä myöskin herra Reeniltä, miten rahat siellä on käytetty ja millä tavoin voi olla mahdollista, että edelleenkään asiat eivät etene. Komissiolta kysyisin myöskin sitä, onko jonkinlaista vuoropuhelua käynnistelty tai jotain keskustelua, niin kuin tilintarkastustuomioistuin ehdottaa. Ja ylipäätään onko pohdittu sitä, miten jatkossa tilannetta voidaan parantaa nimenomaan tulosten osalta ja onko mahdollisuuksia päästä eteenpäin. Nyt vielä koulutuskysymyksiin liittyen pari keskeistä seikkaa. Kysyisin nimittäin tilintarkastustuomioistuimelta sitä, hehän totesivat ja sama kuuluu myöskin komissiolle, minkälaisia indikaattoreita on olemassa tulosten arvioinnista nimenomaan koulutuskysymyksissä. Näyttäisi siltä, että indikaattoreita ei ole riittävästi tai ainakaan niitä ole selvästi osoitettu. Ja toisekseen eräs keskeinen asia, nyt kun ajattelen sekä hetkistä että tulevaa Euroopan unionin ulkosuhdetoimintaa, näyttäisi siltä, että resurssit ja toimintamahdollisuudet eivät koulutuksen suhteen ole kovinkaan vahvat. Ja kuitenkin se on yksi keskeisistä kehitysakseleista, kun ajattelemme yhteistyötä unionin ja muiden maiden välillä. Ja millä tavoin tältä pohjalta Euroopan komissio aikookin vahvistaa ja parantaa eh, toimintaa, jotta vuoropuhelua ja päätöksiä koulutuskysymyksissä voitaisiin vahvistaa. Grazie. Kiitos. Annan nyt puheenvuoron komissiolle. Oui, merci. Kiitoksia. Minä nyt tässä vähän palaan siihen, mitä äsken sanoin, ja haluaisin puhua eräistä asioista, jotka täällä tulivat esille – Komissaari Pibalks myös sanoi näissä, on sanonut ja kahdessa vihreässä kirjassa, jotka koskivat sekä budjettitukea että mm, kehitysapua, niin sanottiin, että ei pitäisi pelkästään puhua näitä, näistä tuloksista, vaan pitäisi paremmin miettiä sitä lisäarvoa, jota Euroopan unioni voi tuoda silloin, kun me teemme eh, ohjelmia tai ohjelmoimme tätä apuamme. Se onkin paikallaan, nimittäin kaikki tämä raha, joka, joka virtaa näihin maihin, niin se on loppujen lopuksi e, pieni osa vain siitä, mitä näihin maihin investoidaan, ehkä yksi kahdeskymmenes osa. Eli meidän on hyvä kysyä myös itseltämme, niin kuin teemmekin, että miten me käytämme tätä apua sillä tavalla, että se kohdistuisi todellisiin ongelmiin. Budjettituki, mikä tässä tilintarkastustuomioistuimen raportissakin käy ilmi, on sel- sinähän ei kyseenalaisteta tätä budjettitukea, mutta siellä kuitenkin aivan perustellusti kysytään, että miten nämä summat, ovatko summat sellaisia, että niillä päästään tavoitteisiin – ja erityisesti kysytään, että minkälaiset indikaattorit ovat käytössä, joiden avulla sitten osoitetaan, että sektorikohtaista edistystä on tapahtunut. Me emme ole tämän hankkeen mestareita, vaan se tehdään tämän päätyö kussakin maassa – meidän budjettiapumme voidaan kuitenkin ottaa hyötykäyttöön silloin, kun keskustellaan politiikasta ja silloin, kun keskustellaan indikaattoreista, jotka maa siis itse määrittelee ja määrittelee oman politiikkansa tavoitteiden mukaisesti, viiden vuoden, kymmenen kahdenkymmenen vuoden tavoitteiden mukaisesti. Tämä on siis hallitusten toimintaa eikä pelkästään sitä, vaan että tässä on tärkeää, että kaikki toimijat ovat mukana. Parlamentti, kansalliset parlamentit, kansalaisyhteiskunta. Ja on todella tärkeää, että näin tapahtuu. Me olemme asioita viemässä juuri siihen suuntaan kaikki pitää ottaa huomioon kokonaisuutena silloin, kun näitä indikaattoreita laaditaan. me kyllä havaitsemme, että pitäisi toimia paljon aktiivisemmin ja pitäisi valtuuskunnille antaa käyttöön sellaisia välineitä, joilla ne voisivat tehokkaasti tätä politiikkaan liittyvää vuoropuhelua käydä ja mietittäisiin sitä, minkä tyyppisiä tavoitteita on edessä lyhyen lyhyen tähtäimen tavoitteita, jotka usein ovat tällaisia diktatorisia eh, näkemyksiä, jotka sitten peittävät muun alleen. Mutta kuitenkin se ei estä sitä, että, että pitkän tähtäimen tarvo, tavoitteitakin voitaisiin toteutua, toteuttaa, ja näiden kahden tavoiteluokan täytyy olla keskenään tasapainossa ja samalla linjalla. No sitten tämä palkkakysymys opettajien kohdalla, se onkin hyvin tärkeä kysymys. Palkkaa aiheuttaa sen, että opettajat usein eivät olekaan kouluissa paikalla. En, en kylläkään ole tässä asiantuntija. Olen kuitenkin kuullut, että kännykkäverkon kautta voitaisiin maksaa palkkoja näille opettajille. Älkää nyt tästä sen enempää minulta kysykö, mutta ratkaisumalleja on olemassa. Minä ihailen niitä, koska minä olen vielä tällainen vanhan koulun edustaja. Tämä kuulostaa aivan ihmeelliseltä minun korvissani. Joka tapauksessa me olemme eräiden maiden kanssa tutkimassa tällaisia innovatiivisia mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat hyvin lupaavilta. siinä, kun pyrimme torjumaan tätä opettajien paikalta häipymistä. Ehkä tässä oli kaikki. Unohdinko jotain? Niin. Sitten valtuuskuntien kollegojemme mahdollisuudet. Minä olen nyt EFKon laatuasioissa aktiivinen tai työssä ja meillä johto on todellakin korostanut koulutusta, asiantuntemusta. Ja me pyrimme siihen, että, että asiantuntemusta olisi paitsi valtuuskunnissa myös paikallisesti. Zimbabwessa oli terveyden asiantuntija, aloillinen sellainen asiantuntija, no tällaisiin hankkeisiin pitäisi lähteä. Meillä ei nyt ole vielä riittävästi henkilöä, mutta jos tällainen alueellisesti toteutuva asiantuntemus olisi mahdollinen, niin se on meidän pääosastomme tutkinnan kohteena juuri. Se on meille hyvin tärkeä asia. Grazie. La parola alla Corte dei Conti. Kiitos. Sitten tilintarkastustuomioistuin. Puheenvuoro teillä. If I, uh, understood correctly... Kiitoksia puheenjohtaja. Jos ymmärsin oikein, olisi kaksi kysymystä, joten aloitan herra Odin kysymyksestä. Aloitan skeptisellä mielellä. En usko, että yhtä suurta tarkastusta voitaisiin tehdä 27 instituution kanssa, mutta mielestäni on muita tapoja käsitellä kansallisia laitoksia kehityksessäkin. Meillä on tämä HOAP-menettely, jossa me me olemme aktiivisesti mukana. Ja vaikka 27 jäsenvaltiota eivät kaikki ole, niin ne jäsenvaltiot, jotka ovat aktiivisia siinä, kun annetaan kehitysapua, niin he ovat siellä mukana. Ja, ja me kokemukset säännöllisesti kaikki raporttimme ei ole salaisuus, että ehkäpä asiat, joita komission puolella kritisoidaan, niin myös kansalliset laitokset niitä, tarkastolaitokset niitä kritisoivat. Eli ongelmat ovat enemmän tai vähemmän ovat Usein myös näkee meidän äh, raporteissamme suoran viittauksen muiden laitosten tekemiin tarkastus, tarkastuksiin. Ja että siellä on tehty samoja johtopäätöksiä. Koskien lisäarvoa, Tietysti tarkastustuomioistuimena olemme täällä antamassa neuvoja komissiolle kaikista raporteistamme, jotta voitaisiin löydän tapa, että miten kehitysavussa voitaisiin löytää paras tasapaino. Ei ole yhtenäistä reseptiä, sanoisin siitä, että mitä, mikä moraliteetti yleinen talousarviotuki ja lakohtainen talousarviotuki vai sitten apu äh, hankekohtainen apu on paras. Aina pitää räätälöidä hyvin huolellisesti kussakin maassa. Me olemme yleisellä tasolla talousarviotuen puolella, joka on moderni tapa parantaa hallinnointia maissa ja varmistaa tämä omistajuus. Se on myös parempi yleisen kehityksen kannalta ja kapasiteetin rakentamisen kannalta kussakin maassa. Mutta aina on kyse kustakin maasta, koska toisaalta on sitten ne maat, jotka mielestämme eivät ole kypsiä saamaan tällaista tukea. Kysymys indikaattoreista, jos ymmärsin oikein, ovatko ne adekvaatteja, ovatko ne luotettavia, kuten Rova Jaala kysyi. Koskeen adekvaattisuutta, tässä raportissa olimme kriittisiä indikaattoreita kohtaan, jotka koskevat koulutuksen laatua. Meidän mielestämme ne ovat aliarvostettuja. On monia mahdollisuuksia, miten mitata laatua proxy-indikaattorilla ainakin. Kaikki tiedämme, että on vaikea tehtävä arvioida laatua. Ei ole kovin briljanttia ajatuksia siitä, mitä se voitaisiin tehdä. Ja jos joitakin on, niin ne ovat usein aika kalliita, mutta on mahdollisuus proxy-indikaattoreille ja jos katsotaan tätä taulukkoa, joka liittyy laatuun, näyttää siltä, että komissio ei ole käyttänyt kaikkia mahdollisuuksia, että miten mitata esimerkiksi laatua. Joskus on huomattu, olin vierailulla missiolla Nepalissa. Olin aika yllättynyt, että vaikka se ei ollutkaan komission syy, vaan muiden avunantajien syytä oli se, että indikaattorit kullekin alalle alakohtaisessa tuessa ne suuntautuivat tuotoksiin mieluummin kuin tuloksiin. Se oli yllättävää, koska lopussa pitäisi nähdä koulutettu poika, koulutettu tyttö, eikä tietoja jostakin lakiluonnoksesta, lakiehdotuksesta. Tämä adekvaattisuudesta ja tiedätte, meillä on meneillään keskustelu komission kanssa indikaattorirakennetta yleisessä talousarviotuessa. Tässä on vain vähän pientä mielipideero 83 C-kohdasta. Meidän mielestämme se on edelleen haaste komissiolle. Ja meidän mielestämme siihen pitäisi puuttua tässä keskustelussa vihreästä kirjasta, että miten alakohtaiset asiat pitäisi kattaa paremmin suoralla talousarviotuella. Meidän mielestämme esimerkiksi, jos otetaan huomioon koulutuksen tärkeys, että on vain kolme neljä indikaattoria koulutuksen parantumisessa, niin on huomattu, että meidän täytyy luottaa virallisiin tilastoihin, joita edunsaajamaat antavat. Mainitsimme maat, joissa meidän mielestämme huolimatta avunantajien tuesta kansalliset tilastot ovat sellaisia, joita tuskin voi pitää luotettavina. Näytimme joitakin esimerkkejä esimerkiksi eroista, kansallisten tilastojen eroista. Siellä näkyy suuria eroja niiden lasten määrässä, jotka todella käyvät koulua. Nepali esimerkiksi jälleen, jossa oli vierailulla, siellä esimerkiksi huomattiin. Eli indikaattori siitä, menevätkö lapset kouluun vai ei. Heidät rekisteröidään yleensä ensimmäisenä päivänä, kun he tulevat kouluun, eikä kukaan välitä siitä, käyvätkö he koulua loppuvuoden. Eli tästä näkee, että tämä on edelleen ongelma, mutta jälleen ymmärrämme, että komissiota ei voi pidä vastuullisena tilastojen parantamisessa kaikissa edunsaajamaissa, mutta asia pitäisi silti pitää mielessä. Grazie. Kollega Jala. Kiitos, Esterova Ojala. Niin, puheenjohtaja vielä liittyen eh, niiden henkilöiden eh, kyvykkyyteen, jotka toimivat täällä valtuuskunnissa. Komissio puuttui tähän minun mielestäni toimintakykyä on hyvä lisätä, ja se todettiin myöskin komission taholla. Nimittäin jos ajattelee niiden henkilöiden profiilia, jotka toimivat valtuuskunnissa, niin he eivät välttämättä aina ole opetusalan asiantuntijoita. Ja jos taas ajatellaan asiaa siltä kannalta, että vaikkapa oikeusasia oppinut juristi tai <clears throat> taloustieteilijä toimii tällä äh, saralla. Siitä voi tietysti syntyä tilanne, joka jättää toimi, äh, toivomisen varaa. Useinhan me perään kuulutamme neljän viiden äh, vuoden aikana tämän tyyppisiä parannuksia, joten ei näytä niin äkkiseltä voi vaatia. Kollega Stais, vuole concludere. Ja sitten vielä esittelee herrastaan, saatteko vetää johtopäätökset? Minulla ei ole mitään lisättävää. Minun mielestäni keskustelu oli loistavaa. Ja olen myöskin iloinen siitä lisätiedosta, joka tilintarkastustyömieistymältä tuli. Me varmastikin saamme nämä maakohtaiset raportit. Ja kuten johdannossani sanoin, niin me olemme nyt tässä keskustelussa miettimässä juuri niitä menetelmiä, joita pitäisi käyttää. Ja meidän täytyy siis käyttää kaikkea rahaa hyvin. Joka tapauksessa tässä olemme työn touhussa ja kiitoksia. Meidän täytyy olla vihreä kirja ja meidän täytyy myöskin ottaa kantaa Erkörens, joka on liberaali luksemburilainen meppi, on juuri tällä hetkellä keskustelemassa yhteistyöstä komission kanssa tästä budjettituesta. Kaikki se tieto, mitä tilintarkastustuomioistuimelta tulee, on oivallista. Siis- Kiitos. Jos jotain muut mitä huomiota ei enää tästä ole esitettävänä, niin voimme siirtyä eteenpäin käsittelemään Olafin valvontakomitean vuosikertomusta ja toimintakertomus kattaa vuoden 2009. Haluaisin antaa haluksi puheenvuoro Olafin valvontakomitean jäsenille. Äh, rouva Rosalind Wright ja herra Luis Lopez Sanchez Arangessa. Sopiiko näin, että te käytätte ensin puheenvuoron? Thank you very much, uh, Mr. President. I, I'll start. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos sopii, minä aloitan. Puheenjohtajan puolesta, herra Timo Teaton puolesta ja sihteeristö ja valvontakomitean puolesta haluaisin kiittää valiokunnan jäseniä siitä, että herra Luis Sanchez Lopes ja minä on kutsuttu tänne keskustelemaan yhteisistä asioista ja raportoimaan ja esittelemään raporttimme valvontakomitean toimista kesäkuulta 2009 joulukuulta 2010. Tämä on ollut tuottoisaa työtä komitealle. Julkaisimme viisi lausuntoa ja meidät olemme mukana myös uuden puheenjohtajan pääjohtajan nimityksessä Olafille. Giovanni Kessler nimitettiin raporttimme aikana ja olemme jo alkaneet yhteistyön hänen kanssaan yhteistyön hengessä. Raportointia aikana komitea on täyttänyt periaatteellisen tehtävämme eli Olafin tutkintatyön valvonta. Valvontakomitea on kiinnittänyt erityistä huomiota jatkotoimiin Olafissa, miten se suhtautuu meidän suosituksiimme erityisesti tutkimusten pituuden alalla ja selkeiden syiden puute viivästyksille. 164 tutkimusta oli tarkastelussa ja esitimme uusia ehdotuksia Olafille pitäen mielessään heidän sisäisen valvontajärjestelmän muutos. Samaan aikaan halusimme, että Olaf implementoisi aloitteellista tutkimuspolitiikkaa, jossa keskitytään monimutkaisiin ja vakaviin tapauksiin, joissa vaaditaan selkeää priorisointia, kuten myöskin operationaalista käsikirjaa. Me olimme pettyneitä siitä, että suosituksemme eivät, Olaf ei ottanut niitä huomioon viimeisimmän osamme mandaattien kanssa emme epäröineet tämän kohdan kanssa, jota pidimme tärkeimpänä Olafin tutkintatyön laadun kannalta ja olennaisena Olafin riippumattomuuden kannalta. Suuri osa ajasta pyhitettiin keskusteluihin – asetuksen muuttamiseen 10 73 99. Semetan epävirallinen asiakirja reformista. Olimme tärkeä mukana kovasti tässä keskustelussa, koska komitean status riippuu sen tuloksesta. Tärkeintä kuitenkin se, että olemme huolestuneita siitä, että Olafin operationaaliset valtuudet pitäisi pitää yllä ja vahventaa siellä, missä mahdollista, ja sen riippumattomuus turvata tänä iltapäivänä on eh, Semetan esitys tästä uudesta tekstistä tämän asetuksen muutokselle. Ei ole vielä ollut mahdollisuutta meillä nähdä sitä tai kommentoida sitä. Kuitenkin komitean työ tässä mielessä voidaan vetää yhteen seuraavalla tavalla. Pidämme hyvänä suurta osaa reformiehdotuksista, erityisesti ehdotettuja mekanismeja säännölliselle tiedonvaihdolle komiteallemme tutkimuksen aikana – jotta komitea voi varmistaa, että tutkimuksen riippumattomuus pidetään yllä, niin valintokomitea pahoittelee sitä, että ei ole tartuttu tilaisuuteen ehdotuksessa reformille vahvistaa Olafin sääntöjä sisäisiin ja ulkoisiin tutkimuksiin. Erityisesti priorisointiperiaate pitäisi ottaa mukaan tähän reformiin – ja de minimis-politiikka ottaa mukaan lopulliseen asetukseen. Nyt Lissabonin sopimuksen mukaan tuomat uudet vaihtoehdot pitäisi ottaa huomioon, jotta voidaan parantaa yhteistyötä Olafin ja kansallisten oikeusviranomaisten kanssa. Komitea on sitä mieltä, että nykyinen institutionaalinen arkkitehtuuri pitäisi pitää yllä. Olafin integrointikomissioon komissioon pääjohtajan riippumattomuustutkintatoiminnassa ja Olafin riippumattomuuden valvontakomiteassamme, johon kuuluu asiantuntijoita näistä, näiden instituutioiden ulkopuolella kaikki piirteet, jotka pitäisi pitää yllä. Toisaalta olimme huolestuneita siitä, että ehdotus neuvonantajan tehtävästä voisi lisätä hallintorasitetta. Komitea oli erityisen huolestunut ehdotuksesta, että komitean valvontatyö perustuisi tilastointeihin, mikä, mitkä olisivat sitten todelliset valvonnat. On olennaista meidän mielestämme, että komitean pitäisi päästä katsomaan tapausasiakirjoja ja hallintajärjestelmää, jotta se voisi saada tarpeellisen kuvan tapaustyöstä ja varmistaa Olafin riippumattomuus. Reformin yhteydessä komitea varoitti riskistä, että tulee liikaa sääntelyä. Silloin Olaf ei saisi ylläpidettyä tarpeellista liikkumavaraa työssään. Lisäoikeusvelvoitteet asetuksessa voisivat myöskin myöhemmin antaa aihetta oikeudelliseen uudelleenarviointiin. Komissio ja parlamentti ovat ottaneet esille huonenaiheita tutkimusten pituudesta ja että täytyy paremmin varmistaa perusoikeuksien suojelu komitea oli sitä mieltä, että Olafin johdon vastuulla on hoitaa tutkimukset sillä tavalla, että prosessiolliset takeet pidetään yllä. Komitealla on tässä mielessä valvontavastuu. Komitea oli sitä mieltä sitä, että Olafin uusi pääjohtaja, hänellä pitäisi olla tarpeeksi aikaa olla konsultoituna reformista ja antaa oma mielipiteensä. Nyt hänellä on vain kymmenen päivää ymmärtääkseni, mutta tässä hän pystyy antamaan 11 omaa ehdotustaan. Komitea on jo kommunikoinut valmiudestaan osallistua uudelleenarviointiprosessiin ja mielenkiinnolla kuuntelen komission ja sen Semetan puhetta myöhemmin tänään. Olemme pyhittäneet aikaa myös tutkimusten suunnittelun arvioimiseen. Otimme 40 tapausta molemmista direktoraateista sattumanvaraisesti, jotta voimme ajatella, että miten suunnittelu auttaa Olafia te- tekemään tutkimuksensa, kuten raportissa otetaan esille. 2008-2009 tapaussuunnittelun tutkimus on olennainen osa työtämme, kun seuraamme tapaustyötä, jotta voidaan varmistaa, että Olaf tekee tehokasta työtä ja käyttää rajatut resurssinsa hyväksi optimaalisesti. Tätä voitaisiin parantaa meidän mielestä kaikilla operationaalisilla alueilla kolme päätarkoitusta. Ensinnäkin täytyisi keskittyä yksiköiden ja tu- päälliköiden ja tutkijoiden ajatukset tavoitteisiin, antaa aikarajat tutkimukselle toiseksi ja allokoida asianmukaiset resurssit siihen. Ja kolmanneksi varmistaa, että on olemassa kehykset, joita vasten johtajat voivat arvioida, että miten pitkälle tutkimus on edistynyt. Onko tarpeettomia viivästyksiä tutkimuksessa, joihin täytyy puuttua? Vai onko tutkimuksen suutta muuntunut alkuperäisestä arviosta? Ja pitäisikö tutkimus eikä lopettaa? komitea ehdottaa tällaista templaattia, mallia tapausten äh, tutkimusten suunnittelulle. Suosittelemme myös, että jokaisen tutkintosuunnitelman pitäisi arvioida uudelleen sen jälkeen, kun johtokunta on tehnyt päätöksen tapauksen avaamisesta. Malli on kuitenkin dynaaminen asiakirja, joka pitäisi arvioida uudelleen ja päivittää itse tutkimuksen, tutkimuksessa tapahtuvien kehityskulkujen myötä. Ihmistä pitäisi tietää, että meneekö tapauksen tutkinta hyvin vai joutuuko se vaikeuksiin. Suunnittelun pitäisi mahdollistaa se, että pidetäänkö määräjoista kiinni, pitäisikö niitä modifioida, asettaa uusia prioriteetteja, onko tutkijat saavuttaneet tavoitteensa. Ja mandaatin loppua ennen komiteamme arvioi, että missä määrin nämä suositukset koskien tutkimusten suunnittelua on implementoitu Olafissa. Toinen lausunto komitealta koskee perusoikeuksia ja prosessuaalisia takeita tutkimuksissa. Kollegani Lopes tekee yhteenvedon tästä työstä hetken päästä. Sen lisäksi komiteamme on tutkinut 2010-2011 Olafin budjettiehdotusta. Johtopäätöksemme ovat tästä, että tapausraportit voisivat olla selveämpiä ja tiiviimpiä ja haluaisimme ja pyrimme siihen tulevina kuukausina, että tutkimme tuloksia tällaisista transmissioista, jotta voidaan katsoa, että onko Olafin puolella tehty asioita, joihin voidaan, asioita, joissa voidaan ryhtyä vielä toimiin. Olafin budjettista sitten kuulimme vielämme Kesslerin lausunnon koko puulle pääjohtajan valinnan prosessin yhteydessä hän haluaisi nähdä sen, että puolet henkilökunnasta tekisi työtä tutkimusten kanssa. Valvontakomitea haluaisi nähdä, että tämä toteutettaisiin. Jatkamme edelleen intensiivistä työtä, jotta voimme varmistaa sen, että Olafin riippumattomuus ei asetu vaaraksi. Yhdeksän kuukauden raporttia tutkimme tällä hetkellä ja myöskin tapaukset, joita valitettavasti on aika paljon, jotka ovat kestäneet yli neljä vuotta. Ja Olafin omasta pyynnöstä tutkimme sitä, että miten Olaf pääsee käyttämään komission tietoja, jotka voivat olla relevantteja tutkimusten kannalla. Jatkamme myös työtä 1073 asetuksen reformissa. Koska tämä on viimeinen vuosi mandaatissamme, aiomme tehdä yleisarvion työstämme, jota olemme tehneet koko kuuden vuoden aikana tutkimme, että miten Olaf, missä määrin Olaf on ottanut huomioon lausuntomme ja ehdotuksemme. Kiitoksia. Grazie alla signora Wright. Kiitos Robert Wright. Ja nyt annamme puheenvuoron herra Lopez Sanz Aranguesille. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin Rova Wright totesi, tulen viittaamaan kohtaan 50 2010. Ja viittaan nyt erityisesti niihin syihin, jonka pohjalta valvontakomitea laati selvityksen. Puhumme myöskin tavoitteista ja konkreettisista ehdotuksista, jotka perustuvat tutkimukseen. Erässä keskeisimmistä syistä, niin kuin aina tutkintatapauksissa, perustuu tilanteeseen, jossa hallinnollisia sanktioita mahdollisesti joudutaan käyttämään, on tilanne, jossa perusoikeuksia on rikottu ja takuita ei ole pystytty toteuttamaan. Tutkinnan on oltava luonnollisesti tehokasta ja uskottavuuden on toteuduttava luonnollisesti ja tämä on itsestään selvää, kun puhumme Olafista. Samoin riippumattomuuden takaminen on välttämätöntä. Meillä on nyt viiden vuoden käytännön kokemus eh, valvontakomiteassa ja käytännön työstä. Ja me olemme jatkuvasti saaneet eh, huomata, että Olaf sinänsä eh, toimii hyvin, mutta jonkinlaisia ongelmia voi syntyä ja näihin olemme viitanneet aikaisemmissakin selvityksissä. Eli sekä suunnittelussa että tutkinnan toteuttamisessa on ollut puutteita. Kolmanneksen valvontakomitea on painottanut sitä, että Olafilla on oltava käytössä myöskin tietynlainen käsikirja – jota tutkintaa harjoittavat voivat käyttää, joka edesauttaa toimintaa. Viimeinen käsikirja julkaistiin vuonna 2009 ja on selvää, että edelleenkin perusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä voidaan parantaa puhuttaessa nimenomaan tutkittavien henkilöiden tilanteesta. Ja vielä neljäskin seikka, johon haluan äh, puuttua, kun kerromme äh, valvontakomitean toiminnasta. Tämä liittyy ensimmäisen instanssin tuomioistuimen äh, päätökseen ja kuulemiseen, joka on toteutettava ennakolta eri jäsenmaissa järjestetään tällaisia tutkintoja ja niistä on syytä antaa ennakkoon tieto ja sen jälkeen tarkistamme, että kaikki oikeuden käytön vaatimukset toteutuvat. Ja vielä viimeiseksi, niin kuin varsin hyvin itsekin tiedätte, te olette työstäneet tätä asiaa paljon. Olavin asetusta 1073 eh, on muutettu, sitä on muutettava nimenomaan niiltä osin, joita me pidämme tärkeinä. Kyse ei ole pelkästään eh, oikeuden tote- oikeudenkäytön eh, toteuttamisesta käytännössä, vaan myöskin periaatteista, jotka sisältyvät tämänhetkisen asetuksen 1073. Tämän lisäksi valvontakomitea halusi esittää myöskin käytännönläheisiä ehdotuksia ne perustuvat muuten käytännön kokemukseen. Me emme halua mitään doktriinia esittää eikä liian teoreettista selvitystä. Me halusimme tutkia Olafin toimintaa ja asiakirjassa, joka on käytettävissä, sieltä löytyy aivan äh, selkeät tiedot siitä, mitkä tapaukset äh, on otettu tarkastelun kohteeksi. Meillä on ollut myöskin aikaisempaa materiaalia käytettävissämme mutta olemme siis yhdeksän kuukauden aikana työstäneet tätä materiaalia ja pyrkineet keräämään käytännön koko, kokemusta, jotta saisimme käsityksen siitä, miten asetukset 1073 ja 2075 toimivat käytännössä. Ja lisäksi halusimme selvittää myöskin käsikirjan toimivuutta. Olemme laatineet ehdotuksia ja suosituksia Olafille kokonaisuudessaan, yksikköjen johtajille, koko henkilökunnalle, tutkijan toteuttajille. Ja lisäksi halusimme saada aikaiseksi selkeät kriteerit ja suositukset, joiden puitteissa Olaf ja myöskin valvontakomitea pystyy toimimaan oikeudenmukaisesti ja, ja odotusten mukaisesti. Ja nyt odottelemmekin tältä pohjalta Olafin äh, toiminnan perustan muutosta. Me lähdimme liikkeelle siitä erityisestä äh, lähtökohdasta, äh, joka Olaf on, nimittäin se on hallinnollinen instanssi, joka harjoittaa kuitenkin tutkintaa ja asettaa sanktioita – sen jälkeen asian käsittely siirretään eri jäsenmaille ja siellä tehdään päätökset siitä, minkälaisiin kurinpito toimenpiteisiin ryhdytään. Olafin on näin ollen otettava huomioon kaikki nämä osa-alueet ja pyrittävä toimimaan niin, että kukaan turhaudu. Me halusimme myöskin tutkia Olafin harjoittaman tutkinnan luonnetta ja sitä, miten laajalti ulkoista ammattiosaamista on käytetty hyväksi. Ja niin ikään pureuduimme Olafin konkreettisiin toimiin ja eri jäsenmaiden toteut- toteuttamistapaan. Luonnollisesti halusimme myöskin selkeyden siitä, millä tavoin rikkeitä korjattiin, jos niitä esimerkiksi perussopimuksiin, perusoikeuksiin liittyen oli tapahtunut. Me viittaamme ensin yleisiin periaatteisiin perusoikeuksista puhuttaessa ja siihen, että Olafin on toimittava niiden mukaisesti. Myöskin riippumattomuus todetaan ja se, ettei mitään eturistiriitaa saa olla olemassa. Ja toisekseen äh, otamme huomioon myöskin sen, että tutkintojen aika rajat ja määräajat on pyrittävä ottamaan todesta, koska me voi hyväksyä sitä, että tutkinnat venyvät liikaa. On selvää, että myöskin luottamuksellisuuden periaatteen on toteuduttava, äh, kun tutkintoja toteutetaan. Eli siis kesto, riippumattomuus, luottamuksellisuus, nämä kaikki ovat keskeisiä periaatteita, äh, kun ylipäätään tarkastellaan Olafin toimintaa. Eli riippumattomuus ja myöskin sen sitoumusten riippumattomuus. Tältä pohjalta lähdimme siis hahmottelemaan keskeisiä kysymyksiä, niin kuin voitte todeta asiakirjastamme. Sen lisäksi pyrimme luonnollisesti tutkimaan myöskin menettelyjen ja tutkintojen sekä sisäisten että ulkoisten tutkintojen kestävyyttä ja pätevyyttä, sitä millä tavoin tutkintaa kehitetään, miten pitkälti sitä voidaan tehostaa ja myöskin oikeuksien toteutumista aivan konkreettisella tasolla pyrimme tarkastelemaan. Mietimme myöskin sitä, mitä kieltä missäkin tapauksessa oli, on, on käytettävä on taattava myöskin riittävä apu ja tuki tutkittavalle henkilölle, pääsy asiakirjoihin ja niin poispäin. Eli kaiken kaikkiaan tällä kaikilla on suurta merkitystä, kun tarkastelemme Olavin toimintaa, mutta luonnollisesti myöskin tutkinnan tyypin merkitys on tärkeää. Esimerkiksi henkilöstösäännöt, erilaiset riippumattomuuteen liittyvät julkilausumat ja asetukset on otettava huomioon. Huomioon otettava myöskin se, onko kyseessä esimerkiksi henkilö, joka toimii unionin toimielimissä ja niin poispäin. Ja niin kuin aikaisemmin jo todettiin, jäsenmaiden omat säännöt ja säädökset on niin ikään otettava huomioon ja toteutettava erilaisten yhteistyömallien avulla. Tämä kaikki sitä varten, ettei menettelyn yhteydessä sattuisi minkälaisia rikkeitä ja, ja on, ongelmia syntyisi. Niin kuin sanoin, me laadimme sarjan ehdotuksia ja suosituksia, jotka on tarkoitettu Olafin henkilökunnan ja tutkijoiden, tutkinnan toteuttajien käyttöön. Perusoikeuksia ja niiden noudattamista on tältä pohjalta helpompi toteuttaa. Ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin, tuollainen operatiivinen käsikirja, jossa on selkeitä ohjeita, on eduksi. Yksi meidän toimintaselvityksemme johtopäätöksistä on se, että myöskin Olafin tutkintojen oikeudellisuus on selvitettävä – Jotta näin olisi, on valvonta harjoitettava jatkuvasti ja jo lähtömetreiltä alkaen, alkumetreiltä lähtien. Myöskin sisäisten mekanismien vahvistamista suositellaan, ja tämä koskee erityisesti johtajia, yksiköiden johtajia ja, ja, ja muita, jotka voivat harjoittaa tällaista säännöllistä valvontaa. Ja luonnollisesti tämä kattaa myöskin koko Olafin pääjohtajan. Laillisuus on siis äh, taattava äh, ja jotta se olisi ylipäätään mahdollista toteuttaa, äh, on tietysti edellytettävä henkilökunnalta tiettyjä kykyjä ja, ja pätevyyttä jonkunlaista ulkoista apua voidaan myöskin äh, tarjota käyttöön. Uskoakseni tässä tuli riittävästi selvitystä valvontakomitean työstä ja suosituksista, ehdotuksista, joita me olemme laatineet. Perusoikeus sopimus ja Lissabonin sopimus, nämä ovat äh, molemmat asiakirjoja, jotka edellyttävät äh, sitä, että tutkinnan yhteydessä äh, perusoikeudet toteutuvat täysipainoisesti. Kiitos. Antaisin nyt puheenvuoro esittelijälle Rova Kreslelle. Olkaa hyvä. Kiitoksia molemmille valvonta komitean jäsenille. Ja kiitoksia myös näistä raporteista, jotka olivat hyvin tietopitoisia ja myös näistä suullisista esityksistä. Me voimme hyvin tarkkaankin saada tietoa näistä esimerkiksi näistä laillisuuskysymyksistä, koska nämä ovat asioita, jotka todellakin auttavat meitä tulevassa keskustelussa. Meillä on sellainen mielikuva, että valvontakomitea on valvontakomitean raportti on nyt parempi kuin viime kerralla. Muutama kohta täältä kuitenkin on sellainen, minkä haluaisin ottaa esiin. Tänään komissaari tulee iltapäivällä tänne ja olisi hyvin tärkeää, jos meillä olisi valiokunnalta virallinen kanta mahdollisimman pian. Ehkä voisitte miettiä tätä asiaa. Valvontakomitea on hyvin monessa asiassa mukana, mikä liittyy parlamenttiin. Ja nyt kun minä katson tätä ehdotusta, niin se ei vahvista Olafin toimivaltuuksia merkittävästi. Miten sitten ähm, tämä tietokantoihin pääsy viime aikoina on toteutunut, niin sehän on asia, joka on vielä aivan auki koska ja tämä on siis haittaa Olafin työtä, ettei se pääse kaikkiin tietokantoihin. Ja mitä pitäisi nyt asialle tehdä? Sitten edelleen meillä on tässä pääjohtajan vaihdos. Meillä on virkaa hoitava henkilö Eh, ollut ja tässä tietysti on, tästä syntyy tiettyjä vaikeuksia. Onko jotain vaikeuksia ollut eh, ja huuhien mukaan näin on ollut, että jonkinlaisia rikkomuksia on tapahtunut. Ja jos sääntöjä on rikottu, niin, eh, niin mitä sitten, miten niiden korjaustoimenpiteet on toteutettu? Haluaisin myöskin kiittää siitä lausumasta. hänen on Kessler, joka on nyt pääjohtaja, ja se, että 50 prosenttisesti ollaan tässä tutkinnassa. Siis aikaisemmin oli 20 prosenttia, nyt 50 ja se on hyvä. Mitä tässä on sitten suunniteltu? Olen kuullut että sisäinen henkilöstömuutos tehtäisiin kesään mennessä. Ja mitä neuvoisitte meille, mitä, mitä asioita meidän tulisi tässä yhteydessä seurata? Sitten neljäs kohta, niin täällä raportissa puhutaan menettelyaikojen lyhentämisestä. Se on hyvä, ainakin mitä tulee näihin sisäisiin menettelyihin, se on, olisi todella hyvä asia. Mutta minusta tuntuu, että tässä kuitenkin on taustalla se, että vähemmän tapauksia otettaisiin käsittelyyn. Ehkä olen saanut väärän kuvan. Ja sitten jos on Olafilla vähemmän näitä tapauksia, niin onko tässä joku de, de minimissääntö? Sitten seuraava liittyykin siihen, minimis, de minimissääntö, niin se on vain jäävuoren huippu muualla EU-instituutioissa on niin, jos Olaf ei tartu tällaisiin tapauksiin, jotka näyttävät pieniltä, niin tämä minimitason toiminta, mm, tarkoittaako se sitä, että me hyväksymme pikkurikokset ja jos, jos näin tehdään, niin eipä suurtakaan rikosten selvittäminen sitten kovin häppöistä ole. Onko jotakin tietoa tästä de minimiksen soveltamisesta? Ehkä siitä pitäisi kuuleminen järjestää. Sitten eh, sisäinen ja ulkoinen tutkinta. Meillä on parlamentin mietinnössä pyydetty, että että näitä yhdennettäisiin. Komission ehdotuksessa on tällainen ero näiden menettelyjen välillä tehty. Ja kuinka te tähän suhtaudutte? Mitä varten EUn henkilöstöä pitäisi kohdella paremmin kuin muita tahoja? Ja minkälaisia kokemuksia teillä tästä on? Seitsemäs kohtani on sitten Olafin käsikirja. Sivulla 15 valitetaan, että ulkoiseen tutkintaan on hyvin epäselvät säännöt. Tästä nyt saan harmaita hiuksia, koska me olemme keskustelleet tästä vuosia, vuosikausia ja viime vuonnakin. Niin miten tämä käsikirja nyt sitten oikein on? Siellähän pitäisi olla kaikille menettelyille selkeät säännöt. Onko tällainen käsikirja eh, olemassa, kun se on olemassa, niin kyllä siellä tällaiset eh, asiat pitäisi siinä hoitaa. Niin, sitten kahdeksas kohta. Eh, Stromberg on eronnut ja miksi? Mikä oli syy? Grazie. Apriamo la discussione. Il collega Balcidis, prego. Kiitoksia. Sitten herra Balcidis. Pirmininkė, iš tikrųjų E, padėkoti priežiūros komiteto šiandien. Niin, minä haluaisin kiittää kiittää tästä ja myöskin valvontakomitean jäseniä. Miten tulee tähän kertomukseen? se, että Olafin itsenäisyys on taattu ja miten sen pääjohtaja voi tehdä työtä, niin siihenhän tämä valvontakomitea on hyvä apu, mitä tulee Olafin tehokkuuteen ja riippumattomuuteen. Valvontakomitea valvoo jatkuvasti Olafin toimintaa – ja uskon, että tämän komitean eh, valvonta tehtävää on vahvistettava, koska ainoastaan sillä tavalla Olafin riippumattomuus voi toteutua. Ne suositukset, joita valiokunta tai tämä komitea on antanut, ne ovat hyviä. Meidän täytyisi ottaa huomioon eh, myöskin tutkinnan kesto, tutkinnan laatu Ja myöskin pitää ottaa huomioon sellaiset asiat, jotka liittyvät ohjelmointiin ja suunnitteluun ja siihen, kuinka valitaan prioriteetit. Ja sitten myöskin tällaiset perustakuut, strategiakysymykset ja hyvin monet muutkin kysymykset – Tässä tulee mieleen tämä, nämä, tämä, tut, nämä tutkintahankkeet, jotka siirretään kansallisille hallituksille. Rova Greslikin siihen viittasi. Me toivomme, että valvontakomitea vahvistaa Olafin työn laatua. Ja me tietenkin odotamme kiinnostuneena komissaari Semetan näkemyksiä joita kuulemme iltapäivällä. On kysymyksessä metodologia erässä kysymyksissä ja me varmaankin voimme odottaa tehokkuuden kohot edistymistä. Grazie, kollega Jala Sender. Kiitos, Rova Jala Sender. Gracias, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluan esittää kiitokset valvontakomitean toimintakertomuksesta Olafista. Ja olen erityisen tyytyväinen siitä, että äh, takuaspekteihin on kiinnitetty erityistä huomiota ja sama koskee myöskin tutkinnan kohteena olevien perusoikeuksien suojelua. Tässä hengessä haluaisinkin kysyä ja pyytää vielä hieman lisää selvitystä nimenomaan eri äh, tutkintojen vaiheiden eh, tilanteesta ja siitä, jossa, josko perusoikeudet tulevat toteutuneeksi kaikissa vaiheissa. Tuon kuuluisa eh, käsikirja, josta puhuttiin, eh, joka ei muuten minun mielestäni ole mitenkään riittävä, koska jonkunlaista toimintatapa, säännöstöä myöskin tarvittaisiin mielestäni. Joka tapauksessa haluaisin nyt vielä kuulla, onko kaikki nyt valmisteltu riittävällä huolella, että minkälaista rikettä ei enää voi tapahtua. Onko siis metodologisesti ottaen nyt kaikki se tehty, mitä tehtävissä on, koska kuitenkin kyse on monesti vaikeista tilanteista sekä taloudellisesti että henkilökohtaisesti ottaen. Ihmiset ovat hankalassa tilanteessa, kun he joutuvat tutkinnan kohteeksi. Joten haluaisinkin tietää, onko nyt mahdollista taata se, että oikeudet toteutuvat kaikissa tutkinnan vaiheissa. Ja herra Lopesille tämän kysymyksen haluaisin erityisesti esittää, koska hän on nähtävästi siitä enemmän vastuussa. Samaten vielä kysyisin hieman lisää noista suosituksista, joita on otettu käyttöön uuden johtajan toimiaikana. Ja sitten vielä, niin kuin sanottu, nythän olemme uudessa hetkessä, uudessa tilanteessa koko Olafin toiminnan äh, puitteissa, kun meillä on kerran uusi johtaja, uusi pääjohtaja, niin haluaisinkin tietää, onko teidän mielestäni hyvä, että pääjohtaja valittiin Olafin ulkopuolelta vai voiko se mahdollisesti tuoda mukana ongelmia vai onko se pikemminkin kannustava asia? jonka puitteissa on sitten mahdollista parantaa ja uudistaa Olavin toimintaa. Tietenkin jokainen ymmärtää, että näiden lisäksi myöskin haluaisin kysyä hieman lisää avoimuudesta. Nyt mahdollisuus äh, käyttää komission puheenvuorolle, jos sellainen halutaan käyttää. Ei näköjään. No niin, palautan sitten puheenvuoron valvontakomitean äh, suunnalle, koska ainakin Rova Gresselle esitti montakin kysymystä teille. Olkaa hyvä. Mrs. Gressler's uh, first point. Kiitoksia. Gressler ensimmäinen pointti. Uudistettu reformiajatus, kuten mainitsin, kun esittelin raportin. Meillä ei ole vielä ollut mahdollisuutta konsultoida koko uutta tekstiä. Se työ aloitetaan ja annamme lausuntomme niin nopeasti kuin pystymme. Teemme tällaisen verrannollisen taulukon vertailutaulukan katsotaan, mitä on tehty ja mitä sillä pitäisi olla. Ja sen kanssa teemme työtä, aloitamme välittömästi. Se on suuri prioriteetti meille. Toinen pointti. Valitettavasti en oikein ymmärtänyt, mitä Rova Gressle, kun hän puhuu <clears throat> lainrikkomuksista, tässä pääjohtajan asiassa. Ehkä sillä välillä, kun meillä oli virkaa tekevä pääjohtaja. Minä en ole tietoinen mistään rikkomuksista. Ehkä Gressle voi antaa enemmän tietoa tästä ja sitten varmaan tutkimme asiaa. Kolmas pointti hän otti esille 50 prosenttia Olafin työntekijöistä, että on laitettu tai laitettaisiin tutkintatyöhön. Sitä olemme painottaneet pitkään, olemme iloisia siitä, että herra Kessler on indikoinut, että se suunta on se, mihin hän haluaa mennä. Se on suuri muutos, kuten Rova Grillsen sanoo. Meitä rohkaisee herra Kesslerin äh, alkuperäinen suunnitelma, jossa hän, jonka hän hyvin nopeasti meille hahmotteli, kun hän tapasi meidät viime viikolla. Se antaa ajatuksen tästä suunnasta, mihin hän haluaa mennä. Se on hyvin rohkaisevaa, että se on sopusoinnusta sen kanssa, mitä me olemme ehdot, ehdottaneet pitkän aikaa. Sitten Rova Kressler tuli kohtaan neljä tapausten lyhempi kesto. Tietysti kesto on lyhentynyt ja A-yksikkö on se, jota täytyy onnitella siitä, jolla he ovat tapauksia käsitelleet. He ovat tehneet oikein hyvää työtä ja olemme vaikuttuneita. Kyllä, mutta näyttää, että tapauksia on vähän vähemmän kuin aiempana vuonna. Vähän tilastotietoa on. Viime vuonna 56 tapausta tutkintaa tehtiin pääosastolla A ja 62 pääosastolla B, joka vähemmän kuin sitä edellisenä vuonna, joten jonkun verran vähemmän tapauksia on. Ehkäpä Olaf on jo ottanut onkeensa sen neuvon, jonka olemme antaneet priorisoinnista, mikä, mistä pääsin minimikseen, se on lähellä sydäntäni kun olemme tutkineet tapauksia, niin on ollut useita de minimis tapauksia, joita vielä Olafilla käsitellään, joten ei ole kyse siitä, että etteikö pieniä tapauksia tulisi Olafille. Niitä tulee. Olafin tietysti täytyy puuttua tapauksiin, jossa on viitteitä siitä, että vakavaa rikollisuutta on tapahtunut, vakavia petoksia. Emme hyväksy pikkurikoksia. Jos Olaf ei tartu niihin, ei kukaan. Idok tietysti on olemassa. Sen puheenjohtajalta kuulimme helmikuussa, että hän tarttuisi näihin pieniin sisäisiin tapauksiin, joissa ei ole suoraa rikollisuutta. Mutta tällaista pieniä rikkomuksia kuitenkin on. idok voisi ottaa ne käsittelyyn. Joten niin, että jos Olafia näitä etteikö kukaan, kyllä ne käsitellään. Sitten sisäisten ulkoisten tutkimusten harmonisointi, selkeä sääntö. Manuaalissa, käsikirjassa, Chris oikeassa, olemme pyytäneet tätä pitkän aikaa, tai jonkun aikaa olemme pe- pettyneet, ettei mitään ole tehty. Painostamme sen puolesta, että olisi tiiviimmät säännöt pelkästään Alf'in tutkijoille, vaan myös ulkomaailmalle, koska <clears throat> käsikirja on tietysti julkinen. Ja mielelläni kuulisin, tai mielelläni kuulin Rova Ajalalta, että hänen mielestään käsikirjan pitäisi toimia tällaisena yhteisenä kohdistona, ja se on mielenkiintoinen asia, se on ollut lähellä niin myös. Viimeinen kohta sitten, jonka Rova Gressle otti esille, herra Strömbergin ero. Puheenjohtaja viime vuonna kolme kuukautta tästä vuodesta. Hän kertoi viime kokouksessa, että työpaine on ristiriidassa, tai se eh, työpaine, joka hänellä on Ruotsissa, se on ristiriidassa hänen puheenjohtajan tehtävänsä kanssa, joten hän ei voi tehdä molempia virkoja samalla korkealla tasolla, jolla haluaisi, joten hän on eronnut. Timo Tea on nyt puheenjohtaja sitten mandatin loppuosalla. Ja herra Lopes saa käsitellä loput kysymykset, jotka, jotka, herra, jotka sekä Gressle että Ajalo ottivat esille. Eh, sí, eh, bueno, eh... Kiitos. Nyt sitten sisäisen ja ulkoisen tutkinnan eroista, josta Rova Kresle puhui. ei kuitenkaan voida ajatella tilannetta, eh, jossa tutkittujen henkilöiden tilanne olisi erilainen. Eli eh, ei sellaista tilannetta voida ajatella, että unionin toimielinten henkilökunnan tutkinta olisi jotenkin eh, myö, myönteishenkisempää tai erilaista. Se, että meillä on erilaiset säännöt tietysti on totta, mutta joka tapauksessa periaatteet ovat aina samat. On totta, että joiltakin osin tutkinnat eroavat toisistaan eri henkilöiden välillä, koska silloin toiminta perustuu yksinkertaisesti siihen, että jokaisen kohdalla käytetään niitä sääntöjä, jotka milloinkin tulevat kysymykseen, mutta perusoikeudet ovat tietenkin samat kaikille. Tasa-arvoperiaate vallitsee kuitenkin periaatteellisella tasolla. Haluaisin vielä esittää pari viittausta ensinnäkin määräaikoihin, josta Rova Kresle puhui Rova Ajalakin puhui viimeisessä puheenvuorossaan näistä aikajaksoista. On totta, että se on yksi suurimmista ongelmista Olafista. Me olemme jo useaan otteeseen omissa selvityksissämme todenneet, että aikaongelma on nyt korjattava. Se on mahdollista korjata, mutta ensin on päätettävä se, mihin asti ensimmäisen tutkinnan on jatkuttava, mikä on sen kattavuus. Mikä on riittävä ajanjakso, jonka puitteissa on mahdollista tehdä esitutkintaa? Voidaanko se nyt ylipäätään määritellä esimerkiksi kuukausissa? Ja, ja siltä pohjaltahan sitten lopulta tehdään päätös siitä, avataanko varsinainen tutkinta vai ei. Siitä on olemassa selvät äh, säännökset äh, Olafin sisäisessä äh, säännöissä. Sitten taas, sitten taas kun ajattelemme tilannetta siltä kannalta, että tutkinta ikään kuin jumiuttaa toiminnan jopa kuukausiksi, voi olla ongelma. Eli toisin sanoen tällainen ei-toiminnallinen pitkittynyt jakso on luonnollisesti ongelma ja sitä ei voida hyväksyä. Niinpä, valvonta on harjoitettava kaikissa valvonnan asteissa ja sama koskee myöskin kaikkia valvonta osallistuvia äh, tahoja, oli sitten kysymyksessä pääjohtaja, johtaja, yksikönjohtaja tai, tai kuka tahansa. Ja sitten vielä ehkä aivan viimeinen viittaus äh, käsikirjaan liittyen. 2009 julkaistiin viimeinen versio käsikirjasta. Meidän mielestämme se on hyödyllinen ja viimeinen julkaistu versio on mielestämme niin ikään myöskin parannus suhteensa aikaisempi käsikirjoihin. Mutta edelleenkin valittelemme tekstissä sitä, että se ei ole riittävän selkeä. Siihen pitäisi ottaa mukaan myöskin muita tutkinta, ja, ja vinkkiä siitä, millä, mihin suuntaan Olafin tutkinnan on syytä kehittyä. On selvää, että toiminta 27 jäsenmaassa on varsin erilaista eri, eri tutkinnan vaiheissa, mutta sitten onkin mietittävä asia siltä kannalta, että millä tavoin nyt esimerkiksi espanjalainen, italialainen, slovaki virkamies tai poliisi pystyy toimimaan samojen sääntöjen puitteissa ja siksi tarvitaan käsikirjaa. On totta, että käsikirjaa voidaan kehittää ja muuttaa. Sitä kehitelläänkin jatkuvasti, niin kuin todettiin. Mutta Muutokset on tehtävä siltä pohjalta, että ne sopeutetaan käytännön eh, elämän vaatimuksiin ja kokemuksiin. No niin, tässä olikin vastaukseni. Kiitokset. Sitten edustaja Kajer. President, ich noch mal eine Kiitoksia. Minulla on yksi lisäkysymys tähän Strömberin eroon liittyen. Minä olen tähän mennessä ymmärtänyt, että työtä eh, oli liikaa ja hän siksi lähti, mutta olen kuullut myös huhuja, että eh, hän myöskin ylitti valtuutensa Prego, vuole rispondere? Kiitos. Onko Teillä on mahdollisuus vastata, olkaa hyvä. The reason that Mr. Stromberg gave us. Tämän syyn herra Strömberg kertoi meille. Va bene. Hyvä. Rova Kresle, haluatteko vielä vetää johtopäätökset esittele ominaisuudessa? Aina minä. Nyt kysymys on siitä, kuinka jatkamme. Me haluaisimme pyytää teiltä todellakin, että me sai, saisimme näkemyksen tästä, saisimme näkemyksen tästä komission valmistelemasta ehdotuksesta sen oikeusperustan perusteella. Ja meille olisi hyvin tärkeää myöskin, että me saisimme tietää, Eh, miten te suhtaudutte tähän uuteen organisaation ja siihen, että 50 prosenttia tapauksista pitäisi saada ratkaistua, kuten pääjohtaja sanoo? Nämä ovat tietenkin tärkeitä, mutta ylipäänsä tämä normaali valvontatyö on, on meidänkin kannaltamme kiinnostava, kiinnostava keskustelu, josta haluan kiittää. Ja myöskin niistä keskusteluista, joita olemme käyneet eh, epävirallisesti silloin, kun tämä ehdotus tuli. Minä haluaisin tietää kyllä lisää siitä, mitä valvontakomitea ajattelee. Tämä uusi ehdotus, onko komitealla näkemys asiasta ja kun mandaattikin päättyy marraskuussa, niin onko ajateltu uutta mandaattia ja miten sitten käy, jos, jos tässä tulee jonkinlainen aukko toimintaan. Ringrazio la collega Gressle. Kiitos Rova Gressle. Haluaako valvontakomitea vielä vastata jotakin? Olkaa hyvä. Eh, yo, yo comprendo y estoy de acuerdo con el... Ymmärrän Rova Kreslen kiinnostuksen asetuksen uudistamiseen. Sehän on kuitenkin loputon aihe luonteeltaan, koska muutoksia tulee väkisinkin jokaisen viiden vuoden aikana. Viimeinen hyväksyntä tapahtui vuoden 2008 marraskuussa. Sen jälkeen taas uusia ehdotuksia on saatu komissiolta – ja, ja tänä iltapäivänä juuri todettiin, että nyt meillä on viimeinen ehdotus työstövaiheessa. Pyrimme saamaan aikaiseksi uuden tekstin, joka perustuu vertailukelpoisiin aikaisempiin teksteihin. Sitä juuri nyt työstämme. Ja ihan vilpittömästi olemme valmiita toimimaan yhteistyössä uuden tekstin liittyen. Ja mitä sitten taas tulee organisaatiouudistukseen ja, ja muutoksiin, siitä on jo puhuttu. Ja nyt on odotettava, millä tavoin uudistukset toteutetaan, koska henkilökunta muutokset ovat tapahtuneet niin hiljakkoina. Ja mitä sitten tulee ylipäätään työhön Olafin organisaatiossa. Minä ja Jarvo Wright erityisesti esittelijänä on laatimassa selvitystä siitä, miten Olaf ja sen organisaatio on toteutunut käytännössä. Organisaatiouudistus on ollut liian hidasta, neljä vuotta on kulunut ja samanaikaisesti kuitenkin tutkinta on toteutettu ja tutkintojenkin keskimääräinen kesto on aivan liian pitkä. Se voi johtua jollakin tavoin myöskin henkilöstöhallinnoinnista ja, ja organisaatiosta. Aiomme kuitenkin saada tämän selvityksen kesäkuun alkuun mennessä valmiiksi ja siinä vaiheessa voimme vetää johtopäätöksiä siitä, miten viraston toiminta olisi syytä uudelleen järjestellä ja minkälainen organisaation muutos olisi paikallaan myöskin in, tutkintojen hallinnoinnin osalta. Grazie. aggiungere qualcosa lei? Kiitos, Rova Wright. Onko teillä jotain lisättävää vielä? Only say that I'm very encouraged. Voisin vain sanoa, että tämä herra Kesslerin vauhti reformeissa minua rohkaisee. Tiedän, että hänellä on aikataulu, jonka haluan saada käyntiin ennen kesää hänen uudelleenorganisointinsa tuli sitten voimaan syksyllä. Sitten meillä on mahdollisuus katsoa näitä ehdotuksia, loppuehdotuksia, joita hän ehdottaa, koska tiedän, että hänellä on suunnitelmia eri sisäisten työryhmien kautta viedä reformeja eteenpäin Olafissa, jotka ovat hyvin merkittäviä työn uudelleen organisoimisen kannalta ja työvoiman käytön kannalta Olafissa. Meistä se on hyvin rohkaisevaa ja mitä tulee meidän lausuntoomme reformiprosessista 1073, se pitää tehdä ennen heinäkuuta tätä vuonna, tänä vuonna. Grazie, <clears throat> ringrazia. Kiitos. Kiitos valvontokomitealle tästä tärkeästä kuulemisesta ja nyt siirrymme esitysestään viimeiseen kohtaan, tämän aamun viimeinen kohta jossa kyse on komission viidennestä kohesiokertomuksesta ja kohesiopoliittisesta strategiasta vuodelle 2013 ja sen jälkeiselle ajalle. Puheenvuoro edustaja Derek Walkham. Uh, Kiitoksia. Tämä on kehitystyö yhteistyövaliokunnalta No apology for being a, a big fan of uh, structural funds. No niin kysymys kuitenkin rakennerahastovaroista. Komissio julkaisi tiedot viime marraskuussa ja sitten konsultaatioita käytiin aivan tämän vuoden tammikuun loppuun asti. Tämä on tietenkin aluekehitysvaliokunnalle suuri työ, joka on meidän agendallamme ollut Minulla on monenlaisia ehdotuksia täällä tehtynä ja ensin minä aloitin siitä, että rakennerahastot, niin virhetaso on noin 5 prosenttia. Ja tietenkin tämä on parempi kuin 11 prosenttia, joka oli aikaisempi taso. Monet näistä virheistä johtuvat menettelytapojen monimutkaisuudesta ja tuen saajat joutuvat niiden kanssa tekemisiin. Minä olen tässä ehdotuksissani vedonnut sen puoleen, että menettelytavan pitäisi olla yksinkertaisempi. Meillä on hyvin paljon keskusteluja käyty siitä, mitä se tarkoittaa, mutta tietenkin me kaikki haluaisimme jotain konkreettisia tietoja siitä, mitä ensikierroksella tämä yksinkertaistaminen voisi olla. Maksatukset ovat tällaisia kertamaksuja enemmän. Tällaistahan on jo tehty. Ja meillä on tietysti yhteinen strateginen puitteisto, jotka, jossa sitten täytäntöönpanossa nämä varat ovat samassa järjestelmässä. Mitä tänne erityisehdotuksiin tulee, joita olen tässä mietinnössäni tehnyt, niin aivan lyhyesti yksi ehdotuksistani on se, että puhun riippumattoman eh, raportoinnin puolesta kunkin maan kohdassa kohdalla, koska 18 prosenttiahan eh, päätetään kansallisella tasolla näiden varojen käytöstä. Minä myöskin vetoan siihen, että pitäisi olla kansallinen akkreditointiprosessi. Eh, me olemme Walesissa tehneet näin omalla alueellani. Niin meidän hallituksemme on yhdessä komission kanssa asettanut tällaisen komitean, joka tarkastaa, tarkastaa näitä tapauksia ja tällä tavalla tulee vähän lisää joustoa näihin sopimuskysymyksiin. Mm, pitäisi myöskin automaattisesti voida maksatukset keskeyttää silloin, kun huomataan puutteita – tietenkin, mikä on sitten merkittävä puute, siitä vielä käydään keskustelua ja se pitäisi selventää tässä. Ja sitten vielä lopuksi yhdeksäs ehdotukseni on sellainen, että pitäisi olla seuraamuksia lopullisille edunsaajille silloin, kun säännönvastaisuuksia ilmenee – minä olen kuitenkin jättänyt ulkopuolelle ne asiat, mitkä liittyvät vakaus- ja kasvusopimukseen ja eräiden, eräiden mielestä on aivan kohtuutonta se, että jos vakaus- ja kasvupaketti ei toteuteta, että sitten vietäisiin rakennerahaston tuetkin pois heikoilta alueilta. Täällä olen myöskin keskustellut siitä, mitä herra Piiperin kanssa on yhteistä asioissa ja hän on myöskin ollut samoilla linjoilla. Ja tietenkin otan huomioon kaikenlaisia ehdotuksia, joita jäsenillä on. Grazie. Vuole intervenire la Corte dei Conti. Kiitos. Haluaako tilintarkastustuomioistuin puhua tästä asiasta? Annamme komissiolle tässä vaiheessa puheenvuoron. Thank you. My name is Jeroen Jutta, DG Employment. Kiitoksia. Olen työllisyysasioiden osastolta ja puhun myös muiden osastojen puolesta. Panemme mielenkiinnolla merkille tämän lausunnon, joka käsittelee meidän mielestämme monia niitä kysymyksiä, jotka, joita todellakin täytyy käsitellä tulevassa reformissa. Olemme samaa myös mieltä tästä huolenaiheesta, joka on pulensa lakana lausunnon läpi, ja se koskee lainmukaisuuden ja sääntöjenmukaisuuden vaatimusta taustalla olevissa toimissa. Kohesioraportti on ottanut esille monia avainkysymyksiä hallinnoinnista ja valvonnasta ja julkinen kuuleminen on nyt lopussa ja nyt analysoimme sen tuloksia. Olemme myös keskusteluissa erityisesti asiantuntijoiden kanssa, jotta voimme justeerata ehdotustamme, joka pitäisi tulla kesän mennessä, ja käsitellä näitä asioita, joita lausunnossa tulee esille. Keskustelut ovat siis menossa Eli on liian aikaista käsitellä viiden kohesioraportin asioita, mutta sanon silti muutaman asian. Ensinnäkin käynnissä oleva työ ja esille tulevat asiat liittyvät läheisesti keskusteluihin, ei pelkästään rakennerahastoasetuksia, vaan myös rahoitusasetusta. Sitten vuosittaiset tilien päättämiset ja vuosittaiset tarkastuslausumat, joista on myös tässä keskusteltu, niin meidän mielestämme niiden pitäisi merkittävästi parantaa varmuutta ja vastata moniin huolenaiheisiin. Sitä myötä pystyttäisiin reflektoimaan virhetasoja vuosittaisissa maksuissa jäsenvaltioille niin, että vähennetään riskiä yhteisöbudjetille, johon myöskin viitataan kohdassa kuusi lausunnossa – Itse asiassa artikla 317 perussopimuksessa sitten yksinkertaistaminen, jonka arvoisa jäsen mainitsi todellakin. Yksinkertaistaminen täytyy olla keskiössä, kun parannetaan yle- yleisellä tasolla sääntöjen mukaisuutta ja laillisuutta operaatioissa. Keskittyä enemmän laatuun siinä, mitä yhteisön budjetissa rahoitetaan mielimmin kuin, että pelkästään puhutaan käyttöasteesta. Joten Haluamme siirtyä järjestelmään, jossa maksetaan tuloksista enemmän kuin että on menoja, jotka liittyvät edunsaajiin. Lausunto siis käsittelee avainasioita. Komissiolla on täysi aikomus ottaa ne huomioon tulevassa ehdotuksessa. Jos muita kysymyksiä on, niin mielellään me vastaamme, minä ja kollegani eri yksiköistä. Grazie. Vuole intervenire? No? No, infine. Collega Ayala. Kiitos, Rova Sì, grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitokset herra Vuokamille hänen ehdotuksistaan. Nyt haluaisin esittää muutamia kysymyksiä sekä hänelle että myöskin Euroopan komissiolle. Aluksi komissiolta kysyisin seuraavaa. Voimmeko saada lukuja. Tämä on asia, jota olen usein täällä toitottanut, mutta joka tapauksessa kun käymme keskustelua virhetasoista ja prosenteista, oli sitten kyse kustannuksista tai maksuista, niin aina on olemassa sama ongelma. Ne tilien päättämisen yhteydessä, joka siis tapahtuu vuosien jälkeen, on aina ongelmia. Jolle nyt aivan väärin ymmärrä, niin viimeiset tilit on päätetty koskien vuotta 2006. Toinen luku, jonka olen saanut kuulla, on vuosi 1999. Voisinko nyt saada selvitystä siitä, minkälaista eroa on todettavissa vaikkapa vuoden 2005 ja 2006 välillä virhetason suhteen? Ja sitten lopullisen tilien päättämisen liittyen haluaisin kysyä, minkälaista eroa on löydettävissä eri jaksojen ajalta. Ja varsinkin vuosi 2009 kiinnostaisi minua. Tämä asia, johon varmasti taas törmätään, koska joka tapauksessa virhetaso on valtaisa. Ja kuitenkin, eh, kun käsittelemme näitä asioita, niin unohdamme usein sen, että kun seitsemän vuoden jakso päättyy ja otetaan huomioon kaikki erilaiset kehityskulut, niin virhetaso määrä, virhetason aste on vähentynyt. Eli toisin sanoen Jotakin outoa on siinä, että seitsemän vuoden jakson aikana ja lopullisen tilien päättämisen yhteydessä jakson lopussa luvut ovat varsin erilaiset ja siksi haluaisinkin nyt tästä lisää selvitystä. Varsinkin kun tällä hetkellä tarkastelemme tämänhetkistä tilannetta, tämä olisi hyvä saada ikään kuin ohje nuoraksi käyttöön. Ja niin kuin sanottu, useinhan tietysti tällaisiin ongelmiin törmätään nimenomaan kriisitilanteissa, mutta niitä olisi muutoinkin hyvä käsitellä. Kohdassa viisi e, herra Bogham toteaa olevansa tyytyväinen Euroopan komissio uusiin toimiin, joiden tarkoituksena on peräänkuuluttaa riippumaton tilintarkastusselvitys jäsenmaalta vuositasolla – mitä mieltä tästä ollaan. Ja vielä lisäksi haluaisin tuoda esiin sen, että vaikkakin jäsenmältä pyydetään tällaista uutta toimintatapaa, niin sen lisäksi jonkunlaista lisäselvitystä tarvittaisiin myöskin yhteisrahoitetuista hankkeista, jotta saataisiin selkeys ja vahvistus myöskin sille, että varat käytetään niissäkin yhteyksissä hyvin. Haluaisin vielä kysyä herra Boghamilta, miksi hän peräänkuuluttaa lisätoimia ja, ja allekirjoituksia ja tilityksiä näiden jo olemassa olevien ehdotusten lisäksi. Grazie. Kollega Deutsch. Kiitos ja sitten edustaja Deutsch. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aivan kuten tässä mietinnössä osoitetaan tai kerrotaan, niin minä olen varjoesittelijä tästä kansanpuolueesta ja minä haluaisin onnitella kollegaani tästä mietinnöstä. Minä haluaisin puheessani keskittyä vain kolmeen kohtaan. aivan lyhyitä kommentteja tästä nykykeskustelusta. Ensinnäkin haluaisin todeta sen, että tämä olettamus tai väittämä on aivan totta, minkä mukaan viime vuosina kohesiopolitiikassa – tilintarkastustuomioistuimen tutkimukset ovat osoittaneet, että virhetaso oli yli 5 prosentin. Samalla minun on kuitenkin lisättävä tähän se, että viime vuosina, erityisesti viimeisten kahden vuoden aikana, virhekiintiö, joka nyt on siis 5 prosenttia, niin on menossa alaspäin. Tämä ei aluekehitysvaliokuntaa koske, vaan tämä eh, kes- liittyy siis koko byyhyn ainoastaan Euroopan parlamentissa. Ja tällä tarkoitan sitä, että tehokkuus, eh, sen pitäisi parantua. Meidän on kuitenkin katsottava tätä viiden prosentin rajaa, mikä on, on tietenkin korkea, mutta toisaalta tendenssi on laskeva. Sitten toinen asia on se, että täällä on aukko. Tilin tarkastustuomioistuin laskee tietyllä tavalla tätä virhetasoa. Ja sitten Euroopan komissio laskee uudelleen eh, virhetason ja minä huomaan, että kaksi laskentatapaa poikkeavat toisistaan. Se häiritsee minua. nämä erilaiset arviot, jotka virhetasosta ja virhemarginaalista tai prosentista annetaan, niin se on sellainen asia, että annan sitä esimerkin. Budapestissa tehtiin hyvin paljon investointeja Euroopan varoin ja komissio teki tarkastuksen. Johtopäätöksenä oli se, että julkisella hankintapuolella noin 25 prosenttia kaikista investoinneista on tehty väärin. Eli meillä oli 25 prosentin virhetaso. No sitten sama tutkimus tehtiin tilintarkastustuomioistuimen toimesta. Samat virheet havaittiin ja johtopäätöksenä oli, että, että koko investointi oli kaiken kaikkiaan enemmän virheellinen. Komissio siis havaitsi virheitä, mutta tilintarkastustuomioistuin pääsi lopputuloksen, jonka mukaan kaikki oli tehty väärin, eli 100 prosenttia virhettä, eli 25 ja 100 prosentin välillä virhetasoarviot liikkuivat. Tämä on vähän paksua Siis nainen on, on siis raskaana tai ei ole raskaana, tämähän nyt ei ole mahdollista. Tällainen lähtökohta ei välttämättä ole hyvä, joten kyllä tätä menettelyä pitäisi parantaa. Kuitenkin tärkeää on se, että nämä valvontamekanismit vahvistuvat saman aikaisesti olen sitä mieltä, että instituutioita ei pidettäisi radikaalisesti lähteä muuttamaan. Se maksaisi hyvin paljon. Molemmat näkemykset täytyy ottaa huomioon ja sitten kun me puhumme yksinkertaistamisesta, niin ei pidä pelkästään puhua, vaan pitää myös toimia. Rangaistusten käyttö, maksatusten lakkauttaminen – ne ovat asioita, joiden kanssa pitää olla hyvin varovainen. Meidän täytyisi varmaankin vähän diplomaattisemmin näitä asioita muotoilla. On hyvin vaikea kuvitella, että Euroopan tasolla olisi jonkinlaisia eh, oikeudellisia ratkaisuja löydettävissä, sellaisia, joiden myötä sitten komissio lakkaisi maksamasta näitä tukio, tukia tietystä, tietyn maan kohdella kohesiovaroista vain siitä syystä, että jossakin maissa virheitä on tapahtunut. Sitten lopuksi haluaisin sanoa, sen, että minä olen tällaisen kehittyvän tavan kannalla – sillä tarkoitan sitä, että on askel askeleelta toimittava. Ja jos jotain virheitä tapahtuu, niin pitää virhe kerrallaan toimia, eikä sillä tavalla, että kaikki kipataan heti uusiksi. Koska ei tässä nyt lasta pesuveden mukana olla, olla heittämässä. Meidän täytyisi luottaa käytettävissä oleviin menettelyihin ja, ja eikä pidä unohtaa sitä, että järjestelmä on jo parantumassa. Mitähän järjestelmää uudistaa, mutta ei sitä nyt kerralla pidä ikkunasta ulos mäisketä. Kiitos. Grazie. Kollega Ceskova. Kiitos ja sitten Rova Českova. Děkuji, pane předsedo. Eh, já samozřejmě tak jako i ostatní eh, kolegové vnímám, že... Kiitoksia muiden kollegojen tavoin. Minäkin ymmärrän, että Kohesiopolitiikka on nyt kovin ajankohtainen aihe. Kaikki tiedämme, että vuosi 2013 on kohta kohesiopolitiikassa. Tämä on yksi syy, miksi luin tämän aluekehitysvaliokunnan mietinnön kovin tarkasti. Ja nyt tämä lausunto, tämä lausunto myös, joka meidän valiokunnastamme tulee haluan painottaa yhtä asiaa, eikä se ole ensimmäinen kerta, kun asiasta puhun. Tämä on ollut monien keskustelujen aiheena valiokunnassamme. Nimittäin missä määrin komissio tai EU yleensä on vastuussa virhetasosta siitä, että valvotaan kunnolla, että sääntöjä noudatetaan – mitä tulee kohesiorahastosta tai rakennerahastosta maksettuihin tukiin. Ja mi- miten paljon vastuuta on sitten taas jäsenvaltioilla. Kohdessa 5, 7 ja 9 lausuntoa. Niissä kohdissa kommentoidaan tätä asiaa. Ja siinä puhutaan myös sanktioista – joita pitäisi tulla myös jäsenvaltioille. Tai että jäsenvaltiot niitä asettaisivat. Tulevaisuudessa pitäisi olla ratkaisu, joka vaatisi jäsenvaltiota ottamaan vastuunsa sanktioista. Ja ennen kuin asiasta äänestetään tässä valiokunnassa, haluan enemmän tietoa siitä, että minkälaisia sanktioita haluamme ehdottaa. Ja miten voitaisiin saada aikaan se, että komissio, kun se käyttää omia toimivaltuuksiaan ja sen eri elinten kautta, komissio voisi toteuttaa tarkastuksia ja valvontaa jotka nyt ovat kansallisten viranomaisten vastuulla. Eli kyse on siitä, että missä määrin se, mitä tässä ehdotamme, on myös realistista. Ja miten me kuvittelemme, että EUn elimet voivat toteuttaa tarkastuksia tai valvontaa tai asettaa sanktioita jäsenvaltioille jos kohesiopolitiikka ei toimeenpana asianmukaisella tavalla. Tässä olisi kommenttini, johon tietysti kuuluu myös muutamia kysymyksiä, joihin haluaisin kuulla vastauksen ennen kuin päätetään asiasta. Kiitoksia. Grazie. Vuole intervenire la Corte dei... Kiitos. Haluaako tilintarkastus, tilintarkastustoimistona esittää kommentteja tähän? Olkaa hyvä. Uh, hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Haluaisin lisätä erään asian tähän keskusteluun. Täällä on tehty ehdotuksia ja tämä mietintö, jonka esittelijä on laatinut, on päätynyt hyvin, hyvin päätelmiin monista niistä ehdotuksista, joita tilintarkastustuomioistuin on viime vuosina tehnyt. Kiitoksia siitä, että olette käyttäneet näitä ehdotuksia ja niitä neuvoja, joita me olemme antaneet. Nämä yhdeksän ehdotusta, jotka täällä on, niin niihin voitaisiin lisätä muutamia asioita, jotka äsken tässä tulivat esille. Täällä esimerkiksi olisi sellainen asia, että kuinka me julkisia hankintamenettelyjä kohtelisimme. Siinä yhteydessähän on paljon ongelmia. Minä annan numeroita 50 prosenttia lähestulkoon tulkoon näistä virheistä, joita me löydämme, ovat sellaisia virheitä, jotka tapahtuvat eh, hankintamenettelyssä. Monia syitä tähän on, niitä en käy luettelemaan. Kuitenkin tässä pitäisi parannusta syntyä. Siksi minun mielestäni neuvoston neuvosto antoikin tästä vihjeen 2009 tilin päätös tai vastuuvapauden myöntämisyhteydessä komission ja neuvoston pitäisi katsoa määrällisesti näitä virheitä tällä sektorilla ja vähän paremmin me nyt käytämme täällä kahta eri menetelmää. Kuitenkaan tarkoittaminen ei pidä johtaa tilanteeseen, Tämä saattaa johtaa siihen, että virhetaso on ylipäänsä on ongelmallinen. Ja siihen liittyy kaksi asiaa. Virhetaso on vähentynyt viime vuosina. Meillä oli 11 prosenttia vuonna 2008. Seuraavana vuonna virhetaso oli tämän politiikan alalla yli 5 prosenttia. Tähän lisäisin vielä, että olemme katsoneet tilanteita vuositasolla, emmekä automaattisesti. Missään ei ole ilmoitettu, että vuonna 2009 virhetaso olisi yli, kun se on yli 5 prosenttia, että se olisi pienempi 2010, eli alle 5 Toivon tietenkin, että näin olisi, koska se osoittaisi sen, että Euroopan budjetti on hallinnoitu paremmin. Kuitenkin saattaa olla sellaisia tapauksia, joissa virhetaso nousee korkeammalle kuin viime vuosina. Joten tämä kehityskulku ei ole mitenkään automaattinen tähän alenevaan suuntaan. että jos 08 oli 11 prosenttia ja seuraavana vuonna vähän päälle 5, että se laskisi sitten alle 5 tulevina vuosina. Minä olen tilintarkastustuomioistuimen jäsen ja siksi minun pitää tämä asia sanoa. Olen hyvin iloinen siitä, että näiden ehdotusten valossa on havaittavissa, että meidän raporttimme, kertomuksemme oli hyvänä pohjana ehdotuksille, jotta pääsemme parempaan budjetin hallinnointiin. Sentiamo la commissione, prego. Kiitos ja nyt komissio, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegat voivat täydentää, jos minulta jää jotain pois. Miten nämä tilien päättämistoimet sojuvat? 2000-2006 tilinpäätöksiä tehdään. Olemme päättäneet, jos muistan tilastot oikein, noin 20 prosenttia ohjelmista, ehkäpä vähän vähemmän, riippuen. On ESF ja RDF välillä vähän eroja. Tiettyyn ajankohtaan asti maksetaan ohjelmasta 95 prosenttia vain. Sitten tämä jäljellä oleva virhetaso lasketaan, joka sitten vähennetään tästä yhteissummasta, jos se virhetaso on tietyn tason yläpuolella. Siinä mielessä toiminnan lopussa, kun 100 prosenttia, tai kun on ainakin vähän pidemmällä kuin tänään, niin voimme antaa selvän vastauksen, että mikä tämä jäljellä oleva virhetaso oli. Mikä yksilöllinen riski on ollut virheessä lopulta ja sen vuoksi, että miten paljon maksuja on vähennetty jäsenvaltioille. Muutama kuukausi täytyy siis tässä odottaa tarkempaa tietoa. Seitsemän vuoden ajasta otettiin, otitte esille sen myöskin rahoitusasetus tulee tässä kyseeseen vuosittaisista tarkastuslausumista. Ajatusprosessi on käynnissä ja se saattaa heijastua komission ehdotukseen myöhemmin tänä vuonna, myöskin rakennerahastojen suhteen. herra Deutsin huomioista. Haluaisin sanoa yhden asian tilintarkastustuomioistuimen ja komission metodeista. Yksi avain osatekijä on se, että tilintarkastustuomioistuin ottaa otoksen monista operationaalisista ohjelmista monista jäsenvaltioista. Yksinkertaista nyt, mutta olen naisilta osin näin tilanne on. Tietysti kun katsotaan yksittäisten jäsenvaltioiden tilejä, niin me emme voi sitä tehdä. Emme tee uudelleen laskemisia. Me vain saamme selville omat virhetasomme jäsenvaltiosta tulevista tiedoista. Sitten yksinkertaistaminen, johon viitattiin todellakin. Ne toimet ovat tärkeitä, mutta kun olen äskettäin katsonut 93 reformia yksi avaisena silloin oli yksinkertaistaminen myös. Siinä on tärkeää saada asia menemään oikein ja siinä tarvitaan sitä, että puhutaan jäsenvaltioiden kanssa erityisesti ja ehkäpä vielä tärkeämpää on se, että puhutaan edunsaajille ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja näin on yritetty tehdä niin, että saadaan aikaan todellista yksinkertaistamista niin, että edunsaajat kentällä hyötyvät, koska he tietävät parhaiten, missä, mistä virheitä tulee ja missä vaikeudet ovat. Sosiaalirahastoa se koskee ehkä vieläkin enemmän kuin aluekehitysrahastoa. ESF on enemmän tukia, enemmän edunsaajia ja monimutkaisempi järjestelmä. Eli on tärkeää ymmärtää kaikkia osapuolia siinä, että missä vaikeudet ovat. Mielestäni ollaan oikealla polulla. Sanktioista sitten Rova Cheskova otti asian esille. Me toteutamme mahdollisuuksiamme hyvin äh, aktiivisesti, siis joita on rajoitusoikaisut, jäädyttämiset, keskeyttämiset. Olemme sitä mieltä, että tämä on myötä vaikuttanut paljon siihen, että virhetaso on vähentynyt viime vuosina, niin kuin tilintarkastustuomioistuinkin on maininnut, 11 prosentista, sitä ennen se oli vieläkin korkeampi. Ja nyt ollaan päädytty tilanteeseen, jossa on noin 5 prosenttia, mikä on suuri parannus. Ei vielä tarpeeksi hyvä, mutta kuitenkin suuri edistysaskel. Oikealla tiellä ollaan ja komissio pyrkii sillä tiellä etenemään. Ja nyt kun otetaan huomioon ne muutokset, joita vielä aiotaan tehdä, niin olemme vakuuttuneet, että voidaan vieläkin parantaa juoksua. Tämän verran haluaisin sanoa nyt tällä kertaa. Diamo, oh, per Ja nyt vielä että Herra Vulkan, olkaa hyvä. Yeah, uh, thank you, Jane. Can I also thank colleagues? Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kollegoille näistä kaikista näkemyksistä. Ja tilintarkastus ehdotus, jonka mukaan julkista hankinnoista lisätään tänne kymmenes suositus vielä, niin se on, se on hyvä asia. Nämä hankintamenettelythän ovat hyvin monimutkaisia. Monimutkaiset ymmärtää. Erittäin hyvät kommentit saimme myöskin näistä nykyisistä virhetasoista. Jos 11-15 prosenttiin on menty, ja se mitä herra Deutsch sanoi näistä hankkeista, niin pitäisi, pitäisi vielä katsoa sitäkin, että mahdollisesti pääsemme alle 5 prosentin jatkossa. Yksinkertaistaminen on asia, aivan kuten aikaisemmin sanoin, niin sitä todellakin puhutaan paljon. Pitäisi kuitenkin saada käytännön asioita ja ideoita siitä, miten voitaisiin toimia. Tärkeää on puhua siitä, ja edunsaajathan ovat juuri niitä, jotka valittavat meille, kuinka hyvin monimutkaisia nämä prosessit ovat. Meidän täytyisi puhua edunsaajien kanssa, jotta voisimme saada ajatuksia siitä, mitä, mitä voitaisiin tehdä. Rova Siskova ja Arasenda myöskin antavat kommentteja. Tässä kohdassa 5 ja 6 olen todennut, että on hyvin tärkeää, että tällaisia lausumia annetaan kansallisesti. Meidän täytyy varmistaa se, että ministerit ovat allekirjoittaneet nämä lausumat kuitenkin komissiollekin jää vastuuta siitä, miten komission budjettivaroja tai yhteisön budjettivaroja käytetään. Tässäkin tärkein asia on se, että laitetaan sellainen mekanismi, jossa tällainen tasapaino on olemassa sillä tavalla, että kansalliset viranomaiset selvittävät varojen käytön, mutta komissio valvoo vielä sitten rangaistuksista puhuttiin. On tietenkin ilmeisiä rangaistuksia se, että maksatukset keskeytetään, mutta myöskin takaisin perintä on mahdollinen. Meidän täytyy siitäkin asiaa vielä tarkastella. Ehkä siitä voitaisiin tehdä tarkistusehdotukseen sillä tavalla, kuinka peritään takaisin maksatetut varat. Täällä on monenlaisia tarkistuksia tullut. Me katsomme niitä perjantaihin mennessä. Komissio, tilintarkastus, tuomioistuin ja kollegat voivat tosiaankin perjantaihin asti vielä niitä tehdä. Grazie a tutti. Kiitos kaikille. Tapaamisin taas kello 15.